Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen. No niin, huomenta hyvät kollegat. Voimme sitten aloittaa kokouksemme. Vaikkakaan täällä nyt ole vielä kovinkaan montaa kollega paikalla. Mutta kello yhdeksän on alkuaika, joten aloittaa. Täällä. Täällä on myöskin vierailijaryhmä Tifolsista, jotka ovat täällä näkyvissä ja kuuluvat meitä sitten haluaisin vielä mainita, että tämä tilaisuus on julkinen ja myöskin webstreamissä kuultavissa. Sitten ensimmäinen esityslistan kohta. Se on esityslistan hyväksyminen. Onko teillä muutoksia, toiveita tähän kohtaan? Ei näytä olevan, joten voin vain huomata, että Rova Moska on pyytänyt, että kohta kahdeksan ja yhdeksän vaihtaisivat paikkaistuslistallamme. Toivottavasti teillä ei ole mitään tätä vastaan, niin tehdään näin. Eli siis kohdat kahdeksan ja yhdeksän vaihtavat paikkaistuslistalla. Kohta kaksi. Pöytäkirjan hyväksyminen. Eli kuten tavallista. Jos ei kokouksen loppuun mennessä ole ilmoitettu mitään muutoksia, niin pöytäkirjat ovat näin hyväksyttyjä. Sitten kohta kolme. Puheenjohtajan ilmoitukset. Kuten aina teillä on meidän kirjeenvaihto, luettelomme näkyvissä siellä. Jos olette jonkun kirjeen katsoa tai nähdä sen, niin tulkaa sihteeristön luokse ja pyytäkää heitä sitä. Ja webstreamin asia mainitsinkin jo. Eli kyseessä on julkinen webstreaming kaikkialla maailmassa. Tämä voidaan nähdä ja kuulla Ja sitten tulkkaus vielä pitää ottaa huomioon. Joten puhukaa selkeästi ja älkää puhuko liian nopeasti, että tulkit pysyvät mukana, mukana puheen rytmissä. Sitten vielä viimeaikaisia kehitysaskeleita neuvotteluissamme. Japanin neuvottelujen Kymmenes kierros, 22.29. huhtikuuta pidettiin tämä neuvottelukierros. Ja neuvottelut osoittivat aika hyviä tuloksia. Kaikki tärkeät asioittiin esille tullit, julkiset hankinnat, erityisesti rautatiesektorilla. Ja myöskin CGI, eli tästä lähtömerkinnät. Eikä tässä he, tällä hetkellä on edistetty kyllä Japanin kanssa. Joten voidaan toivoa, että piakkoin saadaan Japanin kanssa sopimus aikaiseksi. Ja EU-Japani huippukokouksessa sitten ja toukokuussa varmaan päästään vielä asiassa eteenpäin. Sitten Green Goods-neuvottelut, VTUn kuudes neuvottelukierros 4-8. toukokuuta tällä viikolla siis pidetään tämä kierros. Ja erityisesti puhutaan tästä luettelosta, vihreiden tuotteiden luettelosta. 16.4. komissio kertoikin meille tästä. Tulee TTIP-neuvotteluihin, eli USAn kehitysaskeleet ovat olleetkin mielenkiintoisia kollegoillemme. Biden ja Hedge, molemmat esittelijät, Selatissa ja edustajan huoneessa, ovat tehneet lakiertuksen asiaan liittyen, joka on hyväksytty valiokunnissa, mutta sitten senaatin ja edustajahuoneen täysistunnoissa siinä käytiin vähän vilkkaampaa keskustelua. Ja näyttää, että Trade Commercial authority tulee olemaan ehkä senaatissa enemmistö takana, mutta edustajahuoneessa se vaikuttaa epävarmalta. Republikaanien taholla on vielä paljon epäilyksiä tämän suhteen. Todetaan, että 75 edustajaa ei äänestäisi tämän kaupan edistämisen viranomaisen puolesta. Ja myös kirjoittajahuoneessa tällöin enemmistö vaikuttaa aika vaikealta saavutettavalta. Joten olemme kuulleet, että äänestyksiä lykätään ja täällä viikonlopun aikana vielä katsotaan tarkemmin sitten enemmistöjen tilannetta, miten, miten ne muodostuvat. Ja sitten tämä kaupan edistämisviranomainen, se jos se hyväksyttäisen. Sitten on kolme osaa. Yksi käsittelee kauppaa vaatimuksia, yksi avoimuutta ja sitten yksi menettelytapoja. Ja tämä toinen osio on hyvin mielenkiintoinen, koska siinä yhteydessä kongressi voi vaatia avoimuuden suhteen vaatimuksia meille, eli näitä tietoasiakirjoja pitää ehkä antaa heille tässä luotaisiin vastaavanlainen, vaaditaan vastaavanlaista valvontaryhmää niin kuin tällä hetkellä on. Sitten myös voimassa sitten 2018 ensimmäinen heinäkuuta saakka tämä kaupan edistämisviranomainen, jotta meillä on sitten tarpeeksi aikaa neuvotteluissa käsitellä asiaa, jos ei tämä vuoden loppuun mennessä tämä onnistu. Ja tämä näyttää siltä, että tämän vuoden loppuun mennessä neuvottelua ei vielä saada loppuun viedyksi. No katsotaan. Katsotaan, miten tilanne kehittyy. Ensinnäkin Tyynänmeren sopimus pitää allekirjoittaa USAn taholta. Ja sitten tämän jälkeen mennään vähän kiivaammin näihin TTIP-neuvotteluihin. Sitten Chilen tilanteeseen vielä. EU, Chile, tapaaminen, ehkä heidän edustajansa kanssa tehty tapaaminen, pidetty tapaaminen on lähestymässä, jossa puhutaan siis assoatiosomuksen uudistamisesta. Ja tämä tapahtuu taas yhteisen työryhmän puitteissa. Tämäkin voisi olla malli vaikka tulevillekin neuvotteluille Meksikon kanssa, kun puhutaan heidän kanssaan sopimusten uudistamisesta. Tässä minun ilmoitukseni. Sitten seuraavaksi kohta neljä. Tilapäinen valtuuskunta VTOn parlamentaarisen konferenssin vuotuiseen istunteen Genevessä. Teillä on tästä annettu raportti. En tiedä, kuinka näistä kollegoista paikan päällä täällä. Haluatteko kertoa tätä enemmän? Jos teillä on kysymyksiä tähän, niin voitte niinkin esittää niitä. Ei näytä olevan. Joten viittaan tässä vaan tähän raporttiin ja voitte katsoa sitä. Kuitenkin voidaan todeta, että VTOssa näyttää päästä, päästy vähän eteenpäin. Ollaan vähän oltu valtuuskunnan taholta valmiita osallistumaan neuvotteluihin. Tämä on hyvä merkki. Tiedätte, että joulukuussa sitten Kenian konferenssissa, ministerikonferenssissa tullaan sitten tekemään jatkopäätökset tästä. Ja tämä on hyvä lähtökohta sinne, niihin neuvotteluihin, Kenian neuvotteluihin. Sitten kohta viisi. Selonteko virkamatkasta Vietnamiin 6-10. huhtikuuta pidetty matka, jossa oli laaja valtuuskunta mukana. Ja minulla oli kunnia johtaa tätä valtuuskuntaa paikan päällä. Ja kokonaisuutena voidaan todeta, että matka oli hyvin onnistunut. Me kävimme intensiivisiä keskusteluja hallitu, Vietnamin hallituksen edustajien kanssa, jopa pääministerikin kanssa. Ja huomattavaa oli se, että Vietnamin pääministeri tukisi sopimusta EUn kanssa ja näkee tämän prioriteetti alueena. ja myöskin vähän vastaavassa yhteydessä tähän Tyynenmeren somukseen USA kanssa ja muiden valtioiden kanssa. Jotenkin hän totesi myös, että ongelmiakin on, mutta hän piti kuitenkin EUn ja Vietnamin prioriteetti alueena. Sitten kävimme kommunistisen puolueen edustajien kanssa neuvotteluja ja talouden edustajien kanssa. Kävimme keskustelua myöskin parlamentin edustajien kanssa. Vietnami on kuitenkin hyvin tietoinen toiminnasta ja toimii myöskin tietoisella tavalla. Ho Chi Minh kaupunki joka on Vietnamin talouden keskus. Siellä käymme äh, autotehtaassa ja tekstilitehtaassa vierailulla. Jotenkin aina voidaan keskustella heidän työolosuhteistaan. Ja näin voidaan todeta, että meillä oli erittäin hyvin onnistunut matka. Että kai tämä vahvistaa jatkotoimia. Ja voi olla, että ehkä elo syyskuussa neuvottelut voitaisiin viedä päätökseen myönteisellä tavalla. Tietenkin muutamia asioita on vielä auki neuvotteluissa, mutta ottaa huomioon, kuinka Vietnami on hyvin sitoutunut näihin neuvotteluihin. Uskon, että se voisi onnistua. Erityisesti meidän seurantaryhmämme tietenkin, Heiltä vaaditaan vielä jatkot toimia neuvottelujen suhteen, erityisesti juuri tekstiili- ja tulliasioissa ja työntekijöiden oikeusasioissa, että ottaisin ilon kahdeksan perussääntöä huomioon. Nämä ovat ne ongelmakohdat, jotka auki. Mutta meidän esittelimme seuraa tätä. Ja hänkin pystyy näin matkan aikana saamaan yleiskuvan asioista ja antamaan myöskin näistä oman kommenttinsa. Olkaa hyvä. Very much, Mr. Chairman, I can... Kiitos oikein. <clears throat> Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Voin vain vahvistaa kaiken. Kuten jo sanoitte, ehkä voitaisiin painottaa sitä, että matkamme ajankohta oli juuri sopiva. Ennen matkaamme oli Yhdysvaltain kongressin korkearvoinen valtuuskunta käymässä siellä ja kävimme myös samoin aikoihin kuin Venäjän pääministeri, joka oli siellä ihan päivää meitä ennen. Joten tämä voi siis osoittaa sen, että Vietnam nyt on monien kansainvälisten suurten valtojen kiinnostuksen kohteena. Vietnam totta kai keskittyy ei ainoastaan kauppaan EUn, Euroopan kanssa, vaan käy myös muita neuvotteluita. Eurasian unioni esimerkiksi ja Tyynen valtameren alue. Lisäksi varmasti kannattaisi painottaa sitä, että Singaporen jälkeen Vietnam on vasta toinen tämän alueen maa, jonka kanssa haluamme vapaakauppasopimuksen solmia. Olemme painottaneet valtuuskunnassamme useita kertoja sitä, että pidämme laatua tärkeämpänä kuin nopeaa tahtia. Totta kai olisimme iloisia, jos voisimme saada neuvottelut päätökseen tämän vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, mutta laadun on oltava aina tärkeimpänä tekijänä mukana. Jos emme saa työtä päätökseen ensimmäisen vuosipuoliskon aikana tänä vuonna, olemme valmiita jatkamaan neuvotteluita tuon jälkeenkin. Siis tuon potentiaalisen määräajan jälkeen. Olemme tavanneet hallituksen, parlamentin edustajia, samoin tuotantoteollisuuden edustajia. Ja näissä kaikki parlamentaariset ryhmät olivat edustettuna EPP, SND, SCR, liberaalit. Oliko vihreitä ja kueja eipä tainnut olla. Mutta myös tuntuu, että kaikilla oli mahdollisuus saada tutustua Vietnamin oloihin. Ja voimme vain toivoa, että neuvottelut saadaan päätökseen hyvinkin pian. Ja voimme keskittyä täytäntöönpanon ei niinkään neuvotteluihin, vaan siis täytäntöönpanemaan sitä tulosta, joka neuvottelemalla on saatu aikaan. Kiitos. Kiitoksia, edustaja Sardio. Sitten Maarin seuraavaksi, olkaa hyvä. Just, um, very briefly. Ihan lyhyesti. Halusin vain ensinnäkin kiittää kattavasta raportoinnista molemmilta teiltä. Todella kuulosti, että Tämä oli hyvin merkittävä matka. Tuohon viimeiseen sanottuun olin ihan varma, että Vietnam haluaa vapaakauppasopimuksen, pystyy neuvottelemaan sen. Mutta täytäntöönpano aiheuttaa minulla kyllä huolta. Pystytäänkö täytäntöönpanomaan sovittua? Meidän on jatkettava – työtä täällä valiokunnassa on katsottava pidemmälle kuin neuvottelut, sopimusten allekirjoittaminen. Pitää katsoa, miten niitä täytäntöpannan viettämin kanssa. Tämä on aivan erityisen tärkeä seikka. Toinen seikka, ehkä lyhyesti. Kaikki valiokunnassa, valtuuskunnassa anteeksi, sanoivat, että vapakauppa sopimuksen allekirjoittaminen ei välttämättä tarkoita sitä, että markkinatalous kehittyy. Miten, miten tällainen markkinataloudellinen asema voidaan antaa, jos sitä sopimu, jos se sopimus on allekirjoitettu, mutta nämä kaksi asiaa on nähtävä erillisenä, sen haluaisin vielä sanoa. Euh, merci beaucoup, Monsieur le Président. Kiitos paljon puheenjohtaja. Mielestäni tämä oli hyvä matka, valtuuskunnan matka. Kiitän paljon sihteeristöä ja puheenjohtaja olivat erittäin hedelmälliset päivät. Olen David Martinin kanssa samaa mieltä ja mitä esitteli äsken sanoi, kolme kohtaa haluaisin vain lisätä, ne ovat sisältöasiaa. Meidän pitää olla valppaita eurooppalaisissa autokysymyksissä. Tästä on hyvin syrjivä kanta, kun ajatellaan eurooppalaista autoa. Meiltä ehdotetaan, että oikeudet poistetaan kymmeneksi vuodeksi, kun taas samanaikaisesti 2018 kaikki oikeudet poistetaan Kaakkois-Aasiasta tuleville ajoneuvoille. Eli eurooppalaisten ei pitäisi tätä hyväksyä. Toinen asia, joka nyt on vähän pöydällä, se on mietinnössä nämä maantieteelliset indikaattorit kaikki, tai monet ovat sanoneet, että se on tärkeää, tärkeää, jos otetaan esimerkiksi alkoholijuomat, vahvat alkoholijuomat tai champagnejuomat Vietnamista. Kyllä tässäkin on kyse meidän tietotaidon, meidän tuotantomme turvaamisesta ja suojaamisesta, joka oli vielä ihan loppuun asti käydelty ja hositeltu. Tässä on tietysti tekijänoikeus, teollisoikeuksetkin kysymyksessä. Kolmas tekstiili. Meidän on hyvä tietää eurooppalaisten, että tekstiili, joka tulisi Vietnamista silloin, kun se on sopimuspohjainen, 70 prosenttia tulee itse asiassa Kiinasta näistä tekstiileistä. Eli meidän pitäisi tietää ja katsoa vähän tarkemmin ja miettiä, mitkä ovat seuraamukset meidän eurooppalaiselle tekstiilituotannolle. Kaksi lisäkohtaa nopeasti markkinatalouden asemasta on erittäin tärkeää sanoa, että ei ole mitään automatiikkaa, jos kirjoitetaan, allekirjoitetaan kauppasopimus, niin onko se silloin markkinatalous? Kyllä siinäkin vaaditaan tiettyjä, tiettyjen ehtojen täyttymistä. Mielestäni näin ei ole tänä päivänä tässä kohtaa. Viimeinen kohta se, että me, me puhumme tuomioistuimista, kiistakysymyksistä, riitakysymyksistä tuomioistuimista. Meillä on kanta, minkä eurooppalainen yleisö on omaksunut. Se on vähän samanlainen kuin on kyse näistä riitatuomioistuimista meidän täytyy muistaa, mikä on Vietnamin harjoittama politiikka. Emme voi sanoa, että, me emme halua heidän tuomioistuimissa on meidän asiamme, meidän oikeuskäytäntömme mukaan rakastava nämä riitakysymykset. Ja silloin, koska heillä ei ole mitenkään sama kanta kuin meillä, en minä nyt voi tätä nyt tässä hoitaa tätä kymmenen vuoden kysymystä tässä ja nyt, mutta jos me päätämme jotakin TTIPstä, niin sillä kuitenkin tulee olemaan vaikutuksia muihinkin maihin. Kiitos. C'est vrai. Merci euh, beaucoup. Um, Se on totta. Kiitoksia, Helmut Scholz. Um, um, thank you, Chair. Um, Kiitoksia, puheenjohtaja. Meillä ei ollut mukana, mahdollisuutta olla mukaan tämän valtuuskuntaan, mutta uskon, että tämä oli hyvin tärkeä vierailu. Ja sittenkin saada tiettyjä konkreettisia tuloksia aikaiseksi Vietnamissa. Sitten otan muutaman asian tästä vähän tarkemmin esille. Ensinnäkin minua kiinnostaisi kuulla, mitä tämä vierailu toi kestävän kehityksen osalta esille, mitä somuksessa voisi olla, jos puhutaan kestävän kehityksen osiosta, niin totta kai se pitää ottaa huomioon siis sosiaaliset ja ihmisoikeusasiat, ja Euroopan ihmisoikeusasiamies on todennut, että tästä ihmisoikeusarviointia ei ole vielä tehty, joka pitää tehdä tietenkin. Joten kysyisinkin, jos komission edustajat täällä paikan päällä, haluaisin tietää enemmän tästä asiasta. Miksi tästä arviointia ei ole tehty? Ja onko tällainen suunnitteilla piakkoin? että tehtäisiin tällainen arviointi. Sitten toinen kysymys ISTSstä. Haluaisin todeta, että emme enkä tarvitse tällaista välitä, mutta mitä nyt tässä tällä hetkellä suunnitellaan? Mitä osapuolet suunnittelevat EUn ja Vietnamin sopimuksessa Miten tehdään näitä sovintoratkaisuja, jos riitoja syntyisi? Minkälainen riitoratkaisumeritelmä tässä olisi? Sitten sosiaaliasiat vielä. Oliko tämä keskustella AY-liikkeen edustajien kanssa, siviiliyhteiskunnan edustajien kanssa? Minkälaista julkista keskustelua tällä hetkellä Vietnamissa käydään? Aika usein siviiliyhteiskunta, kansalaisyhteiskunta se ei ole mukana näissä neuvotteluissa. Eivät voi vaikuttaa neuvotteluihin eh, omalta taholtaan. Mikä tämän neuvottelutilanne on tällä hetkellä? Kiitoksia sitten edustaja Winkler. Shalman, thank you very much. And, uh... Kiitos oikein paljon puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kyllä, esittelitte hyvin tarkkaan meidän valtuuskuntamatkamme. Minäkin pidin sitä hyvin tärkeänä. Kuitenkin kolme seikkaa jotta saadaan vähän täsmällisempi ehkä kuva. Tasavertaiset toimintamahdollisuudet, ovatko ne olemassa? Me haluamme tasavertaisia toimintamahdollisuuksia, koska tällä hetkellä valtion yritykset on yksi erityispiirre Vietnamin taloudessa. Tietenkin on hyvin hankala puhua tasavertaisista toimintamahdollisuuksista. Meillä oli kyllä kiinnostavaa kauppakamarin kanssa järjestetty kokous ja se kanta, että eurooppalaiset yritykset, toimijat ja investoijat tällä hetkellä ovat tärkeässä roolissa. Ja sitten vähän paikallisväriä. Me olimme tekstille tehtaassa ja halusimme kertoa kollegoille, että siellä työntekijän tulot, ei ainoastaan siinä tehtaassa, jossa olin, vaan ylipäätään siellä alueella 95 prosenttia, eli lähes sama kuin Romaniassa tekstiilityöläisen palkka. EUn jäsenvaltiossa siis. Globaali ala totta kai, mutta on nähtävä nämä realiteetit paikan päällä. Sitten syöttäjäsuoja menisin askelta pidemmälle kuin arvon kollega de Sarnes. Minusta tuntuu, että jos kuuntelee kuuntelimme tai kun kuuntelimme eurooppalaisia yrityksiä investoijia Vietnamissa, niin oli selvää, että on mahdotonta ajatella, että ISDS, sijoittajasuojamekanismi, jätettäisiin kahden välisten EUn solmimien sopimusten ulkopuolelle. Talous on totta kai hyvin toisenlainen kuin kiinalaisten, mutta kyllä siellä samankaltaisuuksiakin on ajatellen sosiaalista, yhteiskunnallista ja poliittista mallia. Ja sitten kolmas kanta vielä on hyvin selvää, jos käy Vietnamin kaltaisessa maassa, että on rinnakkaisuuksia ja samalla tavallaan kilpajuoksua. TPP-sopimus olisi mahdollinen 12 valtion välillä siellä – ja auttaisiko se enemmän taloudellisessa kehityksessä. Erityisesti auttaa tietenkin niitä, jotka lähtevät matalimmalta tasolle liikkeelle. Eli tässä on tavallaan kilpailua transatlanttisten ja Tyynen valtameren alueen kauppasopimusten kanssa. Se pitäisi pitää mielessä. Kiitos. Herzlichen Dank. Kiitoksia. Minä voisin vielä antaa pari lisätietoa näihin kysymyksiin liittyen. Täällä mainittiin sijoittajan suoja tähän liittyen. Totta kai oli paljon kiinnostunut sen suhteen, että se taattaisi, mutta väline, siitä pitää vielä keskustella, kuinka tämä tapahtuisi. Tästä tulemme keskustelemaan myöskin vielä komission edustajan kanssa, kuinka tämä tullaan tekemään. Ja yritysten tasolta tämä kysymys tuli esille myös, mutta myös muilta vietnamilaisilta. Tämä sellainen informal payment kysymys, eli se nyt tapahtuu virallisten rakenteiden ulkopuolella, kuinka voidaan tällä tavoin ehkä saada näin asiat hoidettua. Tämä, tämäkin kehittää paljon kiinnostusta, yhtä paljon kuin sijoittajan suojamekanismit näin suoraan sanottuna, että kai korruptioon pitää puuttua. Ja tämä onkin yksi suurimpia ongelmia muun byrokratian lisäksi. Ja Helmut todellakin, kyllä, me ay kanssa puhuttiin heidän kattoliittonsa puheenjohtajan kanssa ja kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa keskusteltiin myös, voiko tämän, näitä voin saman laajan kuvan tilanteesta yhteiskunnallisesti. Tällaisella ryhmä 72 ihmisoikeusryhmä, joiden edustajien kanssa puhuimme. He puhuivat myöskin vapauden ja järjestelmäsvapauden ongelmista. Kuitenkin tässä on ollut myönteistä kehitystä näkyvissä viime aikoina. Sitten AY-liikkeen kattojärjestön edustajan kanssa, kun puhumme, puhumme tästä kestävyyn, kestävän kehityksen luvusta. Totta kai siellä on yksi, yksi liitto AY-liikkeellä – mutta hekin ovat huomanneet, että tarvitaan uudistuksia ja tarvittaisiin useampi AY-liikke. Joten voin hyvin ymmärtää, että kattojärjestö lähetti sitten kirjeen hallitukselle, jossa kuitenkin ymmärtävät tämän tilanteen, mutta haluat myöskin vapautta AY-liikkeelle. Tämä on mielestäni suuri askel eteenpäin. Sitten kestävän kehityksen luvussa oli tähän mennessä sovittu tietyistä asioista, mutta tietenkin on muuta. Kaikki, kaikista on sovittu vasta, kun kaikki on sovittu lopullisesti. Mutta mistä sovittiin, oli nämä kahdeksan ydintyöoikeutta tietenkin meidän seurantaryhmämme tulee sitten tässä mukaan. Katsotaan sitten täytäntöönpanoa myöhemmin. Tullaan valvomaan täytäntöönpanoa myöhemmin, kuinka se tapahtuu. Ja kolmas asia, eli markkinataloustilanne. Tämä oli minusta mielenkiintoinen asia. Ei komission puolueen talousvaliokunnan jäsen kertoi, meille, että meidän pitäisi tunnistaa heidän markkinatalousasemansa. Mutta 20 vuotta sitten olisin tästä voinut kuvitella, että no kyllä tilanne muuttuu huomattavasti. Totta kai me tulemme tähän vielä palaamaan. Ja meidän pitää keskustella siitä, koska voidaan tunnustaa joku maa markkinataloudeksi. Ja se pitää nähdä myöskin yhteydessä Vietnamin VTO-neuvotteluihin, eli artikla 15.2 kohta, joka 15 vuoden päästä sitten kumotaan automaattisesti, että annetaan sitten markkinatalousasema automaattisesti. No tästä tulemme vielä keskustelemaan seuraavassa valiokunnan kokouksessa poliittisesti, mutta myös juridisesti meidän pitää selventää kuvaa. Hyvä. Näin tämä esityslistan kohta on käsitelty, jos ei muita puheenvuoropyyntöjä ole. Hyvä. Sitten esityslistan kohta kuusi. Kyseessä on yksityisen sektorin mahdollisuuksista antaa panoksensa kehitysyhteistyöhön. Tässä puhutaan lähinnä kaupan aspekteista. Ja nämä kehitys yhteistyövaliokunnalle suosituksemme. Ja löysimme tietysti paljon kauppaan liittyviä kysymyksiä, joita olemme käsitelleet. Joten annan ensin valmistelijalle Sanchez Caldenille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Viimeisten vuosien aikana me olemme voineet nähdä, kuinka yksityinen sektori ö, omaa kasvavan roolin kehitysyhteistyössä. Yhtäältä tässä on kyse myös määrärahoista, mutta myös yhteistyöohjelmat ovat lisääntyneet. Yksityissektorilla ne ovat saaneet enemmän painosia. Blending esimerkiksi muut, myös muut mekanismit, joiden avulla käytetään yksityistä varaa tai yhteis- yhteisrahoitusta julkinen yhtiö. Tämä kehitysyhteistyö liittyy kiinteästi kauppa kansainväliseen kauppapolitiikkaan. Sen takia meidän pitää, jos me haluamme todella vaikuttaa kehitykseen, meidän täytyy yhteistyössä ottaa huomioon yksityissektori, meidän täytyy olla poliittisesti yhteenäväisiä, jotta voisimme noudattaa artiklan 208 periaatetta Lissabonin sopimusta. Meillä on myös kansainvälisiä sopimuksia, kun puhutaan kehitysyhteistyön tehokkuudesta meidän pitää olla tietoisia siitä, että yksityinen sektori on hyvin heterogeeninen. Puhumme sekä myös suurista monikansallista yrityksistä, pk-yrityksistä ja paikallisista osuustoimintayrityksistä. Kaikilla pitäisi olla yhtäläiset potentiaalit vaikuttaa kehitysyhteistyöhön, joka on, kaikista, joka on loppu, lopullinen tavoite. On tärkeää, että EUn kauppapolitiikka kunnioittaa kehitysmaiden, kehittyvien maiden poliittista tilannetta. PK-yrityksiä, paikallisia osuustoimintayrityksiä pitää tukea, koska pitää saada monipuolinen teollisuuden kehittyminen myös tuonne näillä pitää myös mm, käyttää myös paljon kotiteollis- kotimaista teollisuutta. Se tekee, siinä käytetään myös Siinä on todettu veronkierto ja veropeto, veropetoksia. Usein rahoitetaan huumekauppaa, terrorismia ja on myös kyse ihmiskaupasta. Meidän täytyy myös Ähm, tajuta, kuinka paljon rahavirrat vaikuttavat kehitysyhteistyöhön. Meidän täytyy turva, myös muistaa elintarviketurvallisuus. Meidän täytyy myös muistaa, että teolliset tekijäsoikeudet voivat myös vaikuttaa siihen, miten saadaan paikalle lääkkeitä, miten kehittyviin ja kehitysmaihin. Kaikki nämä ovat avaintekijöitä välttämättömiä, jotta voimme saada hyvän kestävän kehitys, kehityksen ja kehitysyhteistyön. On myös välttämätöntä, että EU-kauppapolitiikassa harjoittaa hyvää hallintoa, jonka avulla voidaan taata se, että eurooppalaiset yritykset ovat vastuullisia toiminnassaan kolmansissa maissa, kunnioittavat kansallisia, kansainvälisiä normeja, kun on kyse oikeudesta, noudattavat ammattioikeuksia, ihmisarvoa, ja takaavat lääkärin perille tuonnen, takaavat elintarviketurvallisuuden. On myös tärkeää, että tällä valiokunta puhuu yhdellä selkeällä yhteneväisellä äänellä ja että me, se kuultaisi myös kehitysyhteistyövaliokunnassa. Näin pääsemme tavoitteisimme. Kiitos. Herzlichen Dank. Und jetzt... Kiitokset sitten. Herra Stier, varjoesittelijä, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman, and thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kollega Lola Sanchezille tämän aiheen esittelystä. Tämä on todella tärkeä aihe sekä meidän valiokunnallemme että vastuuvaliokunnalle ja kehitysvaliokunnalle. Kysymys tulee esiin, kun vuosituhannen kehitystavoitteet saadaan päätökseen ja puhutaan jälleen kestävistä kehitystavoitteista, mutta tavoite on sama, että poistetaan äärimmäinen köyhyys. Tiedämme, että virallinen kehitysapu on edelleen keskeisessä roolissa, mutta se ei riitä. Tarvitsemme myös muunlaisia tapoja taistella köyhyyttä vastaan. Yksityisen sektorin rooli on näin tunnustettu. Tässä mielessä tunnustamme siis sen myös Euroopan parlamentissa – kun viime vuonna laajalla tuella kautta puolueryhmin hyväksymme päätöslauselman uusista kehitysyhteistyöpuitteista, jossa tunnustettiin se tärkeä rooli, joka yksityisellä sektorilla voi olla. Ja tietenkin tässä yhteydessä myös kaupan myönteisellä roolilla, kun pyritään kestäviin kehitystavoitteisiin. Yksityissektori tarjoaa yli 90 prosenttia työpaikoista kehitysmaissa. Tämän asian tulee painottaa Erityisesti olen samaa mieltä valmistelijan kanssa siitä, että pitää erotella eri osat yksityissektoria. Olisi hyvä tukea erityisesti PK-yrityksiä. PK-yritykset ovat ratkaisevan tärkeässä asemassa tässä, koska PK-yritykset todella luovat työpaikkoja ja tukevat kestävää kehitystä. Ja sitten muuten konkreettisemmin tekstiin, jota valmistelija esittää. Tässä on sellaisia kysymyksiä, jotka EPP-ryhmän mielestä ovat tällaisia linjoja, joista emme voi luopua, kun puhutaan siitä, että uudelleen tarkastellaan kauppasopimuksia tai puututaan tiukkoihin tuontitulleihin. Olisi hyvä, että Inta painottaisi enemmän kaupan myönteisiä näkökantoja. Mieluummin näin siis myönteisessä hengessä. Olen sitä mieltä, että muita tärkeitä asioita on mainittu, joista olemme samaa mieltä esimerkiksi työntekijöiden oikeudet ja yksityisen sektorin tilivelvollisuus. Yksityisen ja julkisen kumppanuus esimerkiksi varmasti on asia, voitaisiin vahvistaa, mutta jälleen kerran minusta tuntuu, että meidän pitäisi olla nyt tarkkana. Ei lähdetä nyt käyttämään sellaista kieltä, että pitäisi ikään kuin luopua tästä, vaan miten voitaisiin parantaa tätä käytäntöä. Olen samaa mieltä valmistelijan kanssa siitä, että pitäisi erityisesti tukea paikallisia mikroyrityksiä, pieniä ja keskisuuria yrityksiä jälleen kerran. Ja olen samaa mieltä siitä, mitä hän painotti hyvän hallinnon merkityksestä ja EUn mahdollisesta roolista tässä – kumppanuudessa kehitysmaiden kanssa, jotta voidaan luoda tilivelvollisesti toimivia hallintorakenteita, huolehtia hyvin toimivasta oikeuslaitoksesta, koska näin luodaan yrittäjiäkin suosiva toimintaympäristö. Ja tämä varmasti auttaa koko maan kehitystä. Joten vastuullisempi hallinto on tärkeä seikka myös. Päätän puheenvuoroni tähän, mutta halusin vain painottaa tässä vähän EPPn kantoja. Me olemme sitä mieltä, että kauppa mielestämme tässä lausunnossa, joka DV-valiokunnalle esitetään, pitäisi nähdä yhtenä mahdollistavana tekijänä, kun pyritään kestävän kehityksen tavoitteisiin, josta sovitaan syyskuussa YK kokouksessa. Kiitos. Emma. Kiitoksia, Emma. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin aloittaa onnittelemalla lausuntoluonnoksen laatijaa. Gracias. Si quería decir que... Haluan aloittaa onnittelemalla valmistelijaa tekemästään työstä. Mielestäni tämä on hyvin kattava kokonaisvaltainen teksti. Sillä on hyvä pohja. Meillä voi olla yhteisiä näkemyksiä voidaksemme jokainen antaa sitten, mikä meidän mielestämme on se kaikkein tärkein, ja tällä voimme päästä laajaan konsensukseen. Olen paljolti samaa mieltä siitä, että tässä mm, esittelijä lähtee siitä, että pitäisi saada yksityisen sektorin suurempi osallistuminen kehitystavoitteiden saavuttamiseksi. Siinä pitäisi lisätä kaksi keskeistä akselia lisänä. Yksi Ensimmäinen olisi parempi sääntely niiden tavoitteiden kanssa, jotka liittyvät yksityisen sektorin osallistumiseen hankkeisiin kehitysmaissa ja kehittyvissä maissa. Ja toisekseen, miten hän viittasi myös tähän poliittiseen todellisuuteen, joka on vallalla näissä maissa. Euroopan pitäisi saada poliittinen johtajuus takaisin itselleen kehitysyhteistyössä kun puhutaan poliittisesti, kun puhutaan taloustilanteessa, jossa lähdetään rajoittamaan budjettia, niin silloin tehokkuudesta pitää myös puhua, mutta se on aina pidettävä mielessä tämä budjettirajoitukset. On tärkeää, että yhdistämme resurssit, jotka tulevat yksityiseltä ja julkiselta sektorilta, hyvään strategiaan, yhteiseen strategiaan, joka todella auttaa kehitystä – kehitysyhteistyötä vähemmän kehittyneissä maissa ja että se auttaisi myös meidän yritysmaailmaallamme, jotta se olisi tehokkaampi paikan päällä. Tarvitsemme parempaa sääntelyä, eli parempi, selkeämpi merkitys, mikä on yksityisen sektorin rooli kehitysyhteistyöhankkeissa. Tarvitsemme paremmin määriteltyjä kriteerejä ja millä tavoilla yksityinen sektori todella osallistuu tähän. On hyvin selvää, että pitää, jos meillä on selkeät tavoitteet, meillä pitäisi olla hankkeita ja niitä pitää myös laatia sillä tavalla, että ne ovat kestäviä ja että ne noudattavat ihmisoikeuksia ja ne olisivat täydellisen avoimia, läpinykyviä ja se todella vaikuttaisi siihen, että kehittyvissä maissa ihmisten elämänlaatu paranisi Tämähän on tietysti meille kaikki ehkä jo tuttua, mutta haluan korostaa vielä yhtä asiaa, että korostaisimme yhtä, joitakuita näistä vieläkin enemmän, mikä tässä tekstissä on jo tullut esille. Yhtäältä mielestäni on tärkeää, että viitataan kasvutyyppiin. mitä me haluamme auttaa? Miten me haluamme auttaa kehitysmaissa? Inklusiivinen kasvun tyyppi on tärkeää pitää mielessä. Toisekseen meidän täytyy taata se, että kauppa- ja investointisopimukset eivät vaaranna mitenkään sitä, että, että julkinen sektori todella saa pääsyn yleishyödyllisten palveluiden toimivuuden ja tehostamisen piiriin. Toiseksi meidän mielestämme on tärkeää, että olisi rekisteri ei eurooppalaista yrityksistä, jotka laativat yhteistyö, kehitysyhteistyöhankkeita sillä tavalla, että meillä olisi täydellinen avoimuus siitä, miten nämä hankkeet toteutetaan, jäljitettävyys on taattu ja että kuluttajat käyttäjät voivat myös olla päätöksenteko-roolissa sillä tavalla, että kulutuksesta tulee asianmukaista. Eli miten nämä palvelut tarjotaan käyttäjille, kuluttajille. On tärkeää pitää mielessä, kun puhutaan ihmisoikeuksista, että puhuisimme myös siitä, kuinka tärkeätä ovat naisten oikeudet ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Tätä ei saa muistaa, koska nimenomaan vähemmän kehittyneissä maissa nimenomaan naiset kärsivät enemmän epätasa-arvorakenteista ja niiden seurauksista. Seuraamukset ovat usein rajuja ja väkivaltaisiakin. Meidän pitää vaikuttaa kehitysyhteistyöpolitiikkaan siten, että saavutamme paremman sukupuolten välisen tasa-arvon, jos sitten pääsisimme jopa täydelliseen sukupuolten tasa-arvoon. En ole ihan samaa mieltä siitä, miten miten kollega EPP-ryhmästäni sanoi, kun hän mainitsi siitä viitataan voimassa olevien sopimusten tarkistamiseen. Pitäisi tarkistaa ehkä sillä mielessä, että arvioimme, miten nämä sopimukset vaikuttavat kehitysyhteistyöpolitiikkaan. Miten voisimme parantaa näiden sopimusten myötä kehittyvien maiden, kehittyvissä maissa olevien ihmisten elinolosuhteita? Eli tällä tavalla voisin, voisimme analysoida näitä elinolosuhteita kauppasopimusten varjossa. Ja viimeiseksi meidän täytyy muistaa, mikä on yritysten yhteiskuntavastuu yksityisen sektorin osallistuminen ja julkisen sektorin kytkeminen siihen vaikuttaa tietysti paikallisen talouden kehittymiseen. Se vaikuttaa mikroyritysten kehittymiseen, pk-yritysten kehittymiseen paikallisella tasolla ja myös, eh, myös se vaikuttaa meidän eurooppalaisten pk-yritysten toimintaan. Mutta kehitysyhteistyössä pitää muistaa, että siellä pitää olla yrityksiä, jotka ovat kykeneviä hoitamaan oman yhteiskuntavastuunsa, eli tajuvat, mitä on kehitysyhteistyö mikä on tuotanto kapasiteetin kehittäminen niissä maissa, joiden kanssa teemme yhteistyötä, jotta nämä maat voivat itse lähteä luomaan omaa kasvu- ja kehitysenergiaansa. Mm, Korosta meillä on hyvä perusta lähteä tästä eteenpäin, päästä hyvän konsensukseen, mutta on erittäin tärkeää, erittäin tärkeää, hyödyllistä ja soveliasta, että pyydämme tämän aloitteen tiimoilta komissiolta että se todella suhtautuu siihen vakavasti, mitä me olemme tekemässä. Tämä on todella hyvä esimerkki siitä, mitä olemme toteuttamassa. Kiitoksia sitten, herra Sarati. Thank you, uh, Mr. Chairman. Very... Kiitos puheenjohtaja ihan lyhyesti. Kovasti tuen ja ryhmänikin tukee uusia innovatiivisia tapoja, joilla voitaisiin katsoa kehityspolitiikkaa yleisemmin lähinnä, miten perinteisiä välineitä, taloudellista tukea voitaisiin jotenkin siirtää uudenlaisten välineiden suuntaan. Kaupan ja yksityisen sektorin osallistaminen olisivat kaksi seikkaa. Neljä kommenttia. Jotkut ovat tämän tekstin linjan mukaisia, jotkut vähän toisen suuntaisia. Ensinnäkin jälleen kerran kun kaupasta vastaava valiokunta olemme, niin meidän tulisi painottaa sitä, kuinka tärkeä rooli yksityisellä sektorilla ja kaupalla on kehityspolitiikassa. Tämä on uusi tapa saada taloudellista edistystä kehitysmaihin, kun nämä yritykset luovat suurimman osan työpaikoista ja tuloista lähinnä köyhille. Sitä pitäisi todella painottaa. Toiseksi vähän yksityiskohtaisemmin tariffit Tämä ei ole mikään uusi asia. Monien vapakauppasopimusten yhteydessä on puitu tätä. Voimme ymmärtää osittain tukeakin sitä ajatusta, että kehitysmailla pitäisi olla oikeus asettaa tiettyjä tuontitulleja, jotta voitaisiin tukea oman paikallisen teollisuuden kasvua, mutta niiden tulisi olla siis rajallisia, hyvin yksityiskohtaisia, ne tulisi kohdistaa ainoastaan kaikkein vaiten kehittyneisiin maihin. Kun puhutaan siis tiukoimmasta tuontitulleista, ne voivat olla hankalia ja estääkin kehitystä pidemmällä aikavälillä. Tätä ei saisi sallia. Kolmanneksi meillä on tämä Aid for Trade-sopimus. Ja siihen tulisi varmasti viitata tässä tekstissäkin. Tämä on hyvin tärkeä aloite. Keskeisinä tavoitteina on yritysten välisten suhteiden edistäminen. Ei saisi unohtaa siis tuota erityistä ohjelmaa. Ja lopuksi vielä yritysten yhteiskuntavastuu. Totta kai kaikki olisivat samaa mieltä siitä, että erityisesti EUn yritysten pitäisi toimia tilivelvollisella tapaa. Toisaalta vähän epäilen sitä, onko oikea tapa tässä se, että luodaan sitovia sääntöjä, jotka koskevat asiakirjojamme. Ja saataisiinko näin toivottuja tuloksia? Minun mielestäni voisi olla muitakin tapoja huolehtia yritysten vastuullisesta toiminnasta tavalla, joka ei luo lisää hallinnollista tai taloudellista taakkaa EUn yritys nuorten harteille. Eli tällainen tietojen tallentaminen, papereiden esittäminen ei aina ole tässä paras mahdollinen ratkaisu. Olemme esittäneet tämän tyyppisiä tarkistuksia. Toivon, että voimme päästä valmistelijan kanssa sopuun näistä kysymyksistä. Kiitos. Liberals. Kiitoksia liberaalista ja Rova. Mitä sen teet? Merci. Je, je pense que... Kiitos. Mielestäni tämä on hyvä mietintö, joka saapuu sopivaan aikaan. Tässä on nyt aihetta ottaa esille kysymys yksityinen sektori suhteessa kehitysyhteistyöhön, koska meidän julkinen apumme, rahamme on välttämätöntä, mutta en usko, että se nousee, se vaan pienenee budjettivaikeuksien syystä, joista kaikki ovat tietoisia. Ja onhan sanottu jo monen kertaan, pitää päätä, että miettiä uudelleen vuosituhannen tavoitteita, eh, miksi niihin ei ole päästy ja miksi ei ole päästy laisinkaan. Se, sitäkin olisi aihetta pohtia. Pitääkö vähän muuttaa tavoitteita tuleville vuosille? Ehkä olisi hyvä tehdä nyt väliyhteenveto, mutta tässä on kaikkea hyvää kuitenkin. Tässä tekstissä voitaisiin kuitenkin miettiä jonkinlaista yhteistuotantoa eri tavalla EUn ja kehitysmaiden kanssa enkä ole ihan varma, että kaikki kauppa ja kaikki kehitys ja kaikki julkinen apu on näistä, näiden viimeisten vuosikymmenen aikana olisi todella tuottanut odotettua hedelmää. Kyllä, kyllä pitää tukea PK-yrityksiä, tukea yksityisen sektorin kehittymistä, pitää ottaa härkää sarvista haasteiden suhteen, jotka on paikannettu näissä maissa, struktuuri, liikenne, kuljetus, energia, investoinnit, rahoitukset, miten luonnonvaroja hallinnoidaan kestävältä pohjalta, olisi ihan hyvä saada enemmän kumppanuutta ja yhteistyötä eurooppalaisten yritysten ja kehittyvien maiden yritysten välillä. Vielä pari asiaa. Ei tämä nyt ole provokatorista. Meidän pitää kuitenkin miettiä sitä, että kuinka vuosien ajan me olemme julkisella rahalla rahoittaneet hankkeita eh, kehitysmaissa, jos otetaan vaikka Kiina esimerkiksi joka tietysti rahoittaa hankkeita. Esimerkiksi rakennetaan sairaala. Siellä on aina jonkunlainen vastapuoli. Kiina, tai siinä on aina jonkunlainen vastatarjous. Kiina rakentaa sataman, mutta sitten se haluaa kyllä rakentaa myös sataman tai maantiet. Ei meidän pidä nyt olla sulkea silmi, silmiämme tästä yhteistyöstä, joka olisi vähän uudenlaista kumppanuutta. Eli siinä oli win-win, kumpikin voittaa, koska tämä on hyvä Euroopalle ja kehittyville maille. Merci beaucoup. Et, euh, Frau Kiitoksia, edustaja Kela. Uh, Kiitoksia ja kiitokset myöskin valmistelijalle. Voimme pitkältikin tukea tätä lausuntoa. Kyllä todellakin yksityissektorilla voi olla kehitysyhteistyössä rooli, mutta etenkään pidä yliarvioida sitä. Ei se ole ratkaisu kaikkeen, niin kuin jotkut täällä ovat aikaisemmin ottaneet esille. Kyllä yksityinen sektori voi antaa vain panoksensa kehitykseen, jos se tapahtuu säännösten pohjalta ja jonkun valvonnan pohjalta myös. Ei pelkästään mutta erityisesti verotuksen suhteen pitää katsoa tiettyjä prioriteettialueita. Se on suuri ongelma muutamille kehittäville maille. Ja pitää varmistaa, että yksityinen sektori maksaa myös veronsa, että valtiolla on myöskin rahaa kassassa. Näin voidaan myöskin tehdä julkisia projekteja. Mitä tapahtuu usein kehittävissä maissa on se, että meillä on EU-yrityksiä, joilla on hyvä maine EU-ssa työntekijöiden oikeuksien ja ekologisten oikeuksien suhteen, sitten menet ulkopuolelle EUta ja toimivat siellä ihan toisella tapaa. Joten pitää taata se, että eurooppalaiset yritykset pitäytyvät ainakin näissä perusperiaatteissa ihmisoikeuksissa ja tuoteoikeuksissa, kun ne menet ulkomaille. Totta kai meilläkin on oma roolimme tässä. Ei mitenkään voi säätää lainsäädäntöä kehitysmaille, mutta me voimme jotenkin vaikka kauppasumuksissa ja tämän kestävän kehityksen luvun avulla vaikuttaa asioihin ja myöskin eurooppalaisten investointilaitosten kautta. Myös yritysten suhteen pitäisi tämä raportointia jokaista maasta, avoimuutta ja verosäännöistä. Tämä pitäisi olla kaikkea avoimempaa. Ja pitäisi olla myöskin yhteyspisteitä joina voidaan sitten antaa valituksia. Tämän suhteen voidaan vielä tehdä paljon vielä. Ja valvontamekanismia pitää myöskin parantaa ilon yleisomuksen mukaisesti. Haluaisin myöskin huomauttaa, että ISTS, sillä on myöskin suuri roolinsa kehitysmaille, jotta he voivat sitten kehittää omalla tahollaan heidän ympäristö- ja kuluttajansuojalainsäädäntöä. Tätä pitää katsoa myöskin ISTSn yhteydessä. Mutta olemme tyytyväisiä tähän luonnokseen, joka meille valmistelija on tehnyt. Kiitoksia. Sitten Ruvi. Ja recht herzlichen Oikein sydämestä kiitokset. Tämä on tärkeä lausunto. Ajattelen tuohon kierrosta myös. Vetön puitteissa juuri ajatellen Afrikan tapahtumia, niin kehityskierros ja Aid for Trade ovat saaneet erityisen merkityksen. Kaupan helpotukset, nämä ovat sellaisia tapoja ja tehokkaimpia tapoja, joilla voidaan antaa tukea. Siksi mielestäni täällä on tärkeää vielä viitata siihen, että Genevessä on edistytty merkittävästi ja nyt on toiveita, että – joulukuuhun mennessä monenväliset neuvottelut saavat menestyksekkäitä tuloksia aikaiseksi. Tämä on todella nyt tarpeen. Tullien purkaminen ja samalla hyvin toimivien veroviranomaisten luominen on tärkeää, koska usein näitä maksuja käytetään niin, että ainoastaan pieni ryhmä hyötyy niistä. Hyvin toimiva verohallinto on tärkeä pidemmällä aikavälillä näiden maiden toiminnan osalta. Kiitos. Kiitoksia. Sitten komissio saa puheenvuoron seuraavaksi. Kuka on siellä vastuullinen henkilö? Kiitoksia Antti Karana ja minä olen täällä kaupan ja yksityissektorin osastolta. Kiitoksia, olen pitkälti samaa mieltä näiden kantojen kanssa, jota on puhut, mainittu täällä yksityisen sektorin roolista kehitysyhteistyössä. Erityisesti työpaikkojen luominen, tämä on asia, joka pitää pitää mielessä. Ja viime vuonna hyväksyimme tiedonannon, jossa katsotaan jo näitä selkeitä periaatteita ja kriteereitä, joilla voidaan antaa, joilla yksityisen sektori voi tukea kehitysyhteistyössä ja kuinka he voivat sitoutua kehitysyhteistyötavoitteisiin ja peruskriteereihin, joilla voidaan sitten tukea täydentävästi kansainvälistä tukea. Totta kai haluan myöskin painottaa sitä, että 208 artikla on edelleenkin tärkeä. Totta kai pitää kehitysyhteistyöpolitiikan kanssa olla myöskin johdonmukaisia tämän pohjalta ja myöskin yksityissektorin rooli tämänhetkisissä keskusteluissa kansainvälisessä finanssikeskustelussa joukkovan 2015 jälkeisessä tilanteessa on hyvin merkittävä. Ja kuten valmistelija täällä mainitsi, olen hyvin pitkälti samaa mieltä hänen kommentteensa kanssa. Ovat hyvin pitkälti myöskin meidän tiedonantamme mukaisia. Ne on siellä myös esille. Joten mekin haluan painottaa sitä, että yksityinen sektori, se koostuu eri toimijoista, hyvin kirjavasta joukosta, joiden pitää sitten antaa ihmisoikeuksiin ja hyvään hallintotapaan vaikutusta. Nämä kuuluvat ohjelmimme. Ja tulee sitten valmistelijan kommentti, että tämä hetkeen tämä tuki, mitä me olemme antaneet tähän, ei ole ollut tehokasta. No tätä me, tästä olemme samaa mieltä. Eikä tästä onko oikeastaan mainittut ehdotukset ovat oikeastaan pitkälti meidän ehdotusten mukaisia. Eikä mikään näistä arvioinneista ja tämä tähän mennessä tehneet olisi mitenkään johtaneet siihen, tai maailman sitä, että yksityissektori johtaisi avoimuuden poistamiseen missään nimessä. Sitten kauppapolitiikan puolelta. Totta kai se voi tukea myöskin kiitosta pitkälti, kun täällä mainittiin. Ja kuten sopimuksiin sitten vielä, totta kai hyvien sopimusten pitää ottaa myöskin huomioon kaikki osapuolten poliittiset tavoitteet, ja komissiossa olemme hyväksyneet sen, että kehitysmaat voivat suojella kaikkein herkimpiä alueita, Jos vaikka tuonti tariffeja halutaan ylläpitää, niin näitä voidaan sitten katsoa kapauskohtaisesti vaikutusten arvioinnin pohjalta. Tietenkin on tärkeää tietää, että kestävän kehityksen luku on aina automaattisesti mukana kauppasomuksessa. Eli näin lyhyesti yhteenvedettynä tämän yhä tärkeämpi alue ja tuemme keskustelua parlamentissa ja otamme huomioon yksityissektorin kasvan roolin meidän 120 ohjelmien, 140 vuoteen saakka ohjelmien täytäntöönpanossa ja tässä oli paljon samaa kriteereitä ja ehdotuksia kuin meidänkin tiedonannossa oli. Ja otan huomioon tämän päivän keskustelun täällä. Kiitoksia. Sitten esit- eh, valmistelija, olkaa hyvä, teillä on loppupuheenvuoro. Bueno, pues muchísimas gracias. Kiitos paljon kaikille teidän kommenteistanne. Me olemme odottavaisia tarkistusten suhteen voimme lähteä työstämään kompromisseissa vastaan komission edustajalle. Eurooppalainen, eurooppalainen tilintarkastustuomioistuin haluaa, haluaa avoimuutta ja meillä on tämä blending nyt tutkimuksen alla. Me olemme sisällyttäneet sen myös tähän lausuntoluonnokseen maininnan tästä. Ei mitään sen enempää. Kiitos kaikista ja jatkamme työtä ja toivottavasti saamme tästä hyvän, vahvan, vahvan lausunnon, ja joka sitten kuunnellaan tarkalla korvalla kehitysyhteistyövaliokunnassa. Kiitos. Kiitokset. Tarkistusten jättöpäivämäärä on 8.5. kello 12 mennessä. Ja 28.5. äänestämme. Ja sitten meillä on varmaan myöskin tarpeessa aikaa myöskin TTIP-äänestykseen. Hyvä. Sitten seuraavaksi kohta seitsemän. Vuosikertomukset toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista. Meidän valmistelijamme on herra Borelli. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Nämä haasteet, joita meillä tällä hetkellä on, on juuri se, että toissijaisuus on yhä tärkeämpi. Se pitäisi olla tasapainotekijä eri kriteerien ja eri toimintavalmiuksien kesken. Ja kansalaisilla pitää olla enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin. 2013 raportti, johon komissio esittää, eikä sellainen kauppapolitiikan alueita. Se jätetään yhteisön toimikentälle. Ja haluaisimme todeta tästä, että tässä pitäisi olla enemmän joustavuutta. Ensinnäkin näinä päivinä meidän pitää ottaa asiat eri tavalla esille kuin aikaisemmin ja ottaa huomioon kaikki poliittiset paradigmat, joita meillä on käytössämme. Ja myöskin toissijaisuusperiaatteessa. Toissijaisuusperiaate on erittäin tärkeä elementti kaikissa unionin politiikoissa. Ei saa jättää kauppapolitiikkaa tämän ulkopuolelle. Jos emme käytä tasapainoisesti kuulemismenettelmiä hyväksemme ja, ja, niiden, ja katso niiden vaikutuksia komissiossa, tämä vaikuttaa meihin negatiivisesti. Tietenkin, tietenkin päätöksillä saattaa olla vaikutuksia eurooppalaisella tasolla. Ja tämä saattaa johtaa siihen, että Euroopan politiikka loittonee kansalaisista. Kansalaisyhteiskunta vaatii enemmän tiedotusta ja vuoropuhelua toimielinten kanssa. Ja tämä on minusta juuri toissijaisuusperiaatteen haaste Tässä haluan lyhyesti teille kertoa muutamia ajatuksia, joita meillä on 2013 raportissa. Ja se on tästä erityisesti viittä asiaa. Ensinnäkin kauppa suhteissa oleva toissijaisuus, joten teemme siis kolmansien maiden kanssa tehdyissä sopimuksissa. Meidän pitää ottaa tämä huomioon silloin, kun meillä on kansainvälisiä somuksia, jotka vaikuttavat sitten kansallisella tasolla ja vaativat jäsenvaltioilta kommentteja. Lissabonin somuksella tietenkin yhteisö on saanut yksivaltaisen toimialan kauppapolitiikan alalla, mutta tämä aiheuttaa epävarmuutta silloin, kun kauppasopimus koskee vaikka suoria ulkoimaisia investointeja. Tällaisia sopimuksia on tehty Kanadan ja Singaporen kanssa. Tässä on tietty harmaa alue olemassa, jossa saattaa syntyä toimivalta kysymyksiä. Ja meidän mielestä nyt on ta- kiireellinen tarve tehdä selkeyttä muutaman sektorin alalla tästä selkeyttä, vaikka energiasektorilla ja pitää olla myöskin suojalausekkeita ja suhäräyksiä, kuten on tehty Etelä-Korean kanssa tehdyssä sopimuksessa. Ja sitten makrorahoitus. Tämäkin on myöskin ulkopolitiikkaa, mutta myöskin kauppapolitiikkaa. Tässä on aika usein ideologisia keskusteluja, ja silloin ei voida katsoa järjestelmän konkreettisia asioita. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti meidän pitäisi katsoa tarkkaan, että voivatko mennä ehdotuksen todellakin tukea tässä mitä, tavalla, jota toimimme. Ja tämä voi tapahtua tietenkin vain pelkästään ex ante, ja parlamentin pitää olla myöskin mukana tässä valvonnassa. More for more periaate, joka on hyväksytty Välimeren alueen erotuksena ääripikevään jälkeen, sen, senkin tehokkuutta pitää katsoa. Sitten kolmas ehdotus, se koskee sitä, kuinka tehdään eksante vaikutusarviointi kauppasomuksissa. Aika usein, ikävä kyllä, olemme tilanteessa, että vaikutusten arviot ovat aika optimistisia. Ja halusimme ystävä TTIP-somuksen, joka on kehottu 13. Ja ilman muuta, että TTIPillä on huomattava poliittinen vaikutuskin. Transaattinen yhteys EU-hun tietenkin se on tärkeää. Mutta onko tämä sopimus todellakin hyödyllinen kansalaisille yrityksille? Onko tällä pelkästään myönteisiä vaikutuksia meille kaikille, eikä pelkästään muutamalle suurelle yritykselle? Meidän pitää olla varmoja, koska neuvottelut aloitettiin arviointien pohjalta, eikä niitä pysty osoittamaan selkeästi niiden hyötyjä konkreettisesti. Joka tapauksessa toissijaisuusperiaatteella ja suhteusperiaatteella pitää olla oma roolinsa komissiossa. Aika usein ympäristövaikutukset, sosiaalivaikutukset ja talousvaikutukset puuttuvat näistä arvioinneista ja tehdään vasta myöhemmin. Meidän pitää tehdä ennakkovaiheessa näitä arviointia, jotta voimme todellakin ymmärtää täysin tulevien sopimusten vaikutukset. sts suhteen myöskin tämä on va- validi kompetentti. Meidän pitää katsoa unionin toimivaltuuksia ja myös jäsenvaltioiden toimivaltuuksia samassa yhteydessä. Sama keskustelu alkoi myöskin TTIPin yhteydessä, ja tätä pitää syventää. Haluan todeta vielä, että tässä on hyvin tärkeä teema kyseessä, joka on siis todellakin läheisperiaatteen ydimessä. On tärkeää, että me täällä parlamentissa jokainen toimii sen toimivaltuuden mukaan, joka meille äänestäjät ovat antaneet. Eli puolustamme heidän etujaan ja Euroopan unionin etuja. Joten meidän pitää miettiä sitä, miksi toissijaisuus tulee niin harvoin esille täällä, puhutaan harvoin paikallisia aloitoimijoista. Haluaisin myöskin mainita, että kansalaisten pitää pystyä paremmin osallistua unionin päätöksentekoprosesseihin myöskin kauppapolitiikassa. Tämä olisi todellista toisiaisuutta. Meidän kansalaisten pitää saada enemmän tiedotusta, pitää olla enemmän mukana tässä toiminnassa. Ja pitää katsoa myöskin, mitä mahdollisia vaikutuksia näillä meidän päätöksillä on heidän etuihinsa liittyen. Meidän pitää tiedottaa kansalaisia, eikä tätä saa aliarvioida. Ei riitä pelkästään julkinen tiedotusväline, jota komissio erotti, koska se ei taa osallistumista tasapainoisella tavalla. Brysselin päätökset, pitää, niillä pitää olla lähempänä kansalaisia. Jos olet lähempänä kansalaisia, ne ovat tehokkaampia ja kestävämpiä. Ja lopuksi haluan vielä ehdottaa teille, että vaikutusten arvioinneista voitaisiin tehdä todellisia toimenpiteitä, ja jolla voidaan sitten todellakin antaa todellisia tietoja eurooppalaista todellisuudesta. Julkinen kuuleminen, siinä pitää olla myöskin kaksoisenemmistön periaate mukana. Tällä tavoin toissijaisuus kauppapolitiikassa voisi antaa myöskin enemmän toiminnan mahdollisuuksia, jotta saamme todellakin vai tietoja paikallisista tilanteista. Ja näin kansalaiset ovat myöskin mukaan tähän. Tämä on vaikea haaste, mutta emme saa unohtaa sitä, että parlamenttina meidän pitää myöskin ennakoida tulevia ongelmia ja ottaa toissijaisuusperiaate järkevällä tavalla mukaan. Se voisi olla unionille suuri etu tulevaisuudessa. Kiitoksia ja haluan kuulla mielelläni teidän kommentteja tähän teemaan liittyen. Kiitoksia ja sitten varjoesittelyt, olkaa hyvä. Kiitos paljon. Puheenjohtaja, minulla on hyvin lyhyesti joitakin kommentteja tähän Borelin lausuntoon. Ensinnäkin olemme samaa mieltä tehtyjen edustan kanssa tästä asiasta noin periaatteessa olemme myös samaa mieltä siitä painotuksesta, mitä hän käytti. Ja hän sanoi ihan aiheesta, että toissijaisuusperiaate on varsin tärkeä, huolimatta siitä, että vaikuttaa vähemmän tärkeältä, tärkeämmältä kauppapolitiikassa, koska se ei ole eh, eri maiden yksinomaisen toimivaltuuden alaista. Tässä on kyse todellista EU-politiikasta, mutta huolimatta, huolimatta tästä kaikista kuitenkin jotkut mm, kohdat, esimerkiksi makrorahoitusapu kolmansille maille 2012, oli, tai sitten jos me voimme juhlia näiden yhteissopimusten allekirjoittamista kolmansien maiden kanssa, tai to, suhteellisuusperiaatteella on omaa tiettyä omaleimaisuutta, ja niitä pitää noudattaa ja kunnioittaa kun pyydetään makrorahoitukseen apua olen samaa mieltä, että siinä on parannettu tätä vaikutusten arviota ex ante. Ja meidän täytyy muistaa myös suhteellisuusperiaate ja siellä, missä rahoituksellinen apu ei olisi kiireellistä välttämättä. Ja lopuksi haluan sanoa vielä, kuinka tärkeää on ylläpitää nykytasapaino toimielinten välissä EU-ssa ja meidän pitää myös noudattaa yhteistä kauppapolitiikkaa, eli toimintavälin tasapaino täytyy säilyttää eli jäsenvaltioiden ja EU-toimielinten välillä. Muistutan tässä, että se on EUn toimivaltuuksiin kuuluva jo Rooman sopimuksesta lähtien, ja meidän täytyy ylläpitää ja säilyttää tämä kaikki. Se on meidän vastuullamme. Dankeschön, Kiitos, edustaja Leitfried. Kiitos paljon puhemies. Valmistelija, kiitos paljon tähän mennessä tehdystä työstä. Hyvin mielenkiintoista. Voin osittain tukea, erityisesti sitä osaa, kun puhuitte vaikutusten arvioinnin hankalista piirteistä. Usein on sellainen tunne, että suunta annetaan tiettyyn suuntaan ilman objektiivisuutta. Ja sitten toimivaltakiistat jäsenvaltioiden ja EUn välillä. Tässä olisi nyt parantamisen varaa. Ja sitten kestävyysvaikutusten arviointi kohdassa viisi. Me suhtaudumme oikeastaan hyvin myönteisesti, mutta periaatteessa esitämme joitain tarkistuksia, jotta saadaan tekstiin parempi tasapaino. Kuitenkin mielelläni sanoisin jotain kaiken kaikkiaan toissijaisuudesta. Eli toissijaisuus mielestäni tarkoittaa sitä, että asiat hoidetaan siellä, missä parhaiten osataan. EUn kauppapolitiikkaa katsottaessa, jos verrataan sitä vaikka EUn ulkopolitiikkaan, niin minulla on sellainen käsitys, että kauppapolitiikka selkeästi toimii paremmin. Euroopan unioni on kaupan olla super – valta, mutta ulkopoliittisesti aivan kääpiö, koska jokaisella jäsenvaltiolla on tässä omat etunsa. Tämä on tilanne, jota en halua ulko, anteeksi, kauppapolitiikkaan. Ei se ole niin, että jäsenvaltio parhaiten hoitaa tai että alueellisesti hoidetaan vielä paremmin. Minä en jaa tätä ajatusta. Minä olen sellainen, joka ISDS on mielestäni sellainen paikka, jossa lakimiehet ansaitsevat valtavasti ja kansalainen sitä kärsii, mutta en ole sitä mieltä, että jäsenvaltiot voivat kaiken hoitaa itse paremmin. Vankkaa EUta tässä vaaditaan. Aivan toisin kuin alun perin tai, edus, tai komission jäsen Malmström halusi alun perin, ehkä kuulemme iltapäivällä tästä lisää haluaisin, että EUn voimaa käytettäisiin tässä. Alueellinen tai yksittäisten valtioiden välinen ratkaisu juuri kauppapolitiikassa on väärä lähestymistapa. Se, missä taas olette aivan oikeassa, on se, että kansalaisten on osallistuttava, saatava tietoa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tämä tulisi tapahtua jäsenvaltion tasolla. Jos puhun ISDSn puolesta, en puhu ainoastaan itävaltalaisten nimissä, ranskalaisten, saksalaisten ja muiden nimissä, jotka eivät halua ISDS. Joten tässä mielessä olemme ehkä vähän eri mieltä. Muuten tämä on melko hyvässä tasapainossa oleva teksti. Kiitos. Kiitoksia. Muutama sitten ei ole paikalla. Sitten edustaja Puhna. Oh, excuse me, so... Olen pahoillani. Minulle ei kerro tästä näin. Olkaa hyvä. Uh, chair, I'm sorry. I am the shadow. Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi, olen ryhmän varjasitteli olen paikalla. Haluaisin lisätä muutaman sanan siihen, mitä kollegat ovat jo sanoneet. Vähän lisää selvyyttä tarvittaisiin siihen, mistä tässä varsinaisesti puhutaan. Toissijaisuus periaatetta politisoidaan usein ja kaupasta puhuttaessa on monia tapoja joiden kautta kansalaiset ja kansalliset parlamentit pystyvät vaikuttamaan ministereihin, kun ministerit päättävät esityslistoistaan tai tekevät päätöksiä neuvostossa. Tietenkin Euroopan parlamentissa myös osallistumme, kun edustamme kaikkia Euroopan kansalaisia riippumatta poliittisesta suunnasta. Minua kiinnostaisi saada lisää tietoa siitä, mitä suhteellisuusperiaate tarkoittaa varsinaisesti. On tunnustettava se, että se, että teemme yhteistyötä Euroopassa kauppapolitiikan ja kolmansien maiden kanssa käytävien neuvotteluiden osalta, niin tämä antaa meille vipuvoimaa ja näin etua. Yksikään jäsenvaltio ei kai usko, että voisi neuvotella kolmansien maiden kanssa samalla tasolla, jos nämä neuvottelut käytäisiin kahdenvälisesti. Neuvottelukanta ei olisi yhtä vankkaa. Ja sitten viitataan asiaan jota en niin hyvin tunne. Minua kiinnostaisi tietää, mitä tarkoitetaan näillä kahdenvälisillä suojatoimenpiteillä. Ovatko nämä Lissabonin sopimuksessa vai ehdotatteko lisää suojatoimia? Tämä ei ole minulle ihan selvää. Ja tässä tekstissä viitataan myöskin viran siitä, kenellä on oikeus päättää kauppapolitiikasta. Ja kun päätetään siitä, kuka on vastuussa mistäkin, kenellä on mitäkin toimivaltaa. Tämä on usein poliittista keskustelua, vaikka lopulta päätös on oikeudellinen. Neuvosto tai komissio voivat pyytää päätöstä yhteisöjen tuomioistuimesta, jos epäselvyyttä tai kiistaa on näiden kahden toimielimen välillä, joten olisi hyvä varmasti nyt erotella oikeudellinen ja poliittinen tässä paremmin. Ja melko paljon on jo viitattukin näihin vaikutusten arviointeihin tässä tekstiluonnoksessa. Olisi varmasti hyvä katsoa, tutkiiko komissio itse vai luottaako riippumattomiin tutkimuslaitoksiin tai eri yliopistoihin ja niiden yhteistyöhön. Eikä voida ajatella, että näillä kaikilla tahoilla on hyvin poliittinen kanta tässä tutkimuksia. Monenlaisia olisi tärkeää nyt pohtia, kehen tässä viitataan. Samalla olisi varmasti hyvä katsoa kokemusta, jota kauppasopimuksista on saatu. vaikutuksen arvioiminen kaupassa ei ole kovin helppoa. Olemme riippuvaisia hyvin monista tekijöistä, joita ei voida koskaan kattaa missään tutkimuksessa sataprosenttisesti. Tämä on tieteellisesti mahdotonta, mutta onhan meillä kuitenkin aikaisemmin kerättyä kokemusta reiluuden nimissä voitaisiin kai sanoa, että EU on hyötynyt melko paljon maailmanlaajuisesta kaupasta, joten pitäisi katsoa näitäkin kantoja. Pari seikkaa vielä lyhyesti. Yksi on viittaus tähän more for more periaatteeseen, viittasitte siihen myös alustuspuheenvuorossa, niin on tärkeää ymmärtää, että kauppapolitiikka on yksi osa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa EU:ssa. Se, että tehdään tiliä siitä, mihin tuki menee, on nähtävä laajemminkin. Tällaisen tilivelvollisuuden lisääminen on varmasti hyvä asia, mutta ei ainoastaan kauppa-asia. Lisäksi viitataan siihen, että pitäisi saada enemmän osallistumista sidosryhmien kesken. Ihan hyvä tavoite. Voidaan nähdä, että odotukset päästä osalliseksi kauppaneuvotteluihin ja vaatimukset lisäavoimuuden puolesta on varmasti saatu hyvin kuuluviin, mutta pitäisi katsoa myös, miten tämä toteutetaan. Jos meillä on hyvin erilaiset odotukset Euroopan komission tiimi on sama, budjetti sama, henkilöstömäärä sama, on katsottava mikä on mahdollista käytännössä. Tarkoittaako valmistelija siis, että tähän pitäisi varata lisää varoja, jotta lisäkapasiteettia voitaisiin luoda. Kiitos. From GUE. Kiitoksia. Onko Kuen varjoesittelijä paikalla? Can make a short... Varjoesittelijä ei ole paikalla, mutta voin, voin antaa lyhyen kommentin. Mutta antakin mainitsin muille varjoesittelijän sen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Ensinnäkin haluaisin kiittää valmistelijaa siitä, että hän aloittaa julkisuuden ottaa julkisen mielipiteen mukaan päätöksentekoon EU-ssa, mutta tämä on aika rohkea ajatus, että toisia suhteellisuusperiaatteita käytetään myöskin kauppapolitiikassa. Kuitenkin on hyvä, että voimme tässä hieman ehkä miettiä, että koska tämä voi vaikuttaa sitten meidän työhömme täällä valiokunnassa, mutta tämän kappaleen käyttö tässä yhteydessä, en ole ihan vakuuttunut tästä. Ja, ja valmistelija vaan totesi, että pitää katsoa ensin, että, että tuomioistuin ensin tekee päätöksen EUn sijoituspolitiikasta, joita annettiin Lissabonin sopimuksessa, ennen kuin me sitten mietimme sitä, miten toissijaisuusperiaate tullaan soveltamaan ylipäätänsä. Ja nyt meidän pitää miettiä sitä, että sopimuksissa toissijaisuusperiaate on kaiken edelle menevä periaate, joka pitäisi olla myöskin silloin voimassa, kun kaikki toimivaltuudet on määritelty. Ja uskon, että somukset voidaan lukea niin, että voidaan tapauskohtaisesti aina päättää. Eikä tästä mennään uudelle alueelle, mutta tämä on varmaankin mielenkiintoista tutkia sitä. Neljäs ja viides kappale sitten, ja se viimeinen kappale siinä toisessa kappaleessa. Tässä olemme periaatteessa samaa mieltä suhteellisuudesta, mutta tulemme myöskin tarkistuksilla vielä konkretisoimaan näitä kohtia. Ja kuudes kappale voimme tukea myös sitä, vaikkakaan en usko, että tässä varsinaisesti on kyse toissijaisuudesta ja suhteellisuusperiaatteessa varsinaisessa merkityksessä. Kiitoksia. Sitten komission edustaja, edustaja Brown. Willst du noch, Helmut? Ja, ja. ich wollte ja nur... Niin, Helmut. Minähän halusin vain antaa varjoesittelijöiden puhua ensin. En halunnut siis sekaantua tähän puhelistaan, kun meidän varjoesittelijämme ei ole paikalla. Halusin kuitenkin käyttää puheenvuoron pari seikkaa. Lisäisin vielä kollegoiden puheenvuorojen jälkeen. Ensinnäkin uskon, että on tärkeää, että nähdään, että toissijaisuus on periaatteena todella sopimuksissa, missä siis kauppapolitiikassa puututaan yhteisöjen toimintamahdollisuuksiin ja miten nähdään vaikutus kauppapolitiikasta kehitykseen jäsenvaltioissa taloudelliseen, sosiaaliseen, ympäristölliseen myös ja miten jäsenvaltiot voivat uudestaan puuttua siihen, mitä kauppapolitiikassa tapahtuu. Tässä olen monien kollegoiden kanssa samaa mieltä. Uskoakseni esittelijän lähestymistapa on mielenkiintoinen. Haluaisin kuitenkin lisää kohdan vielä ottaa esiin. Makrotaloudellinen apu. Konkreettisessa täytäntöönpanossa – makrotaloudellisen avun osalta. Jos ajatellaan tuorempia, viimeksi kuluneita kuukausia ja vuosia, niin oikeastaan on puolettu sitä ajatusta, että vaikutuksia on kansallisellakin tasolla ja sitä ei aina ole otettu huomioon. Eli miten käytetään tätä tietoa, että nähdään vaikutuksia, konkreettisia vaikutuksia jäsenvaltioihin? Mitä tällä tiedolla tehdään? Ehkä esittelijä voisi vielä täsmällisemmin työstää vähän sitä, minkälainen muutos halutaan eksplisiittisiin sopimuksen määräyksiin tässä. Ja missä määrin hän viittaa siihen, että tarvittaisiin ehkä sopimusmuutoksia. ajattelen toissijaisuusperiaatetta ja reaalia taloudellista kehitystä. Tämä kysymys ehkä pitäisi saada vielä pöydälle. Tämä on tärkeä kysymys jatkotyössä. Olemme mielellämme mukana. And now, Mr. Brown. Ja kiitoksia sitten, Rabah. Um, thank you and, and good morning. Kiitos ja hyvää huomenta. Haluaisin aluksi komission nimissä kiittää valmistelijaa, varjonvalmistelijoita, jäseniä kommenteista tämän lausuntoluonnoksen osalta. Pari kommenttirypästä. Ensin toissijaisuudesta itsestään ja toiseksi sitten vaikutusten arvioinneista. Kuten tiedetään, se toissijaisuusperiaate on sopimuksissa. Sopimus selvittää missä ja miten toissijaisuusperiaate pätee. Oikeusasioiden valiokunnan mietintö analysoi sitä. Tässä on takana komission kertomus, joka analysoi toissijaisuusperiaaten toteutumista. Siinä ei siis katsota sitä, tulisiko toissijaisuutta noudattaa alalla tai toisella. Mitä tulee erityisesti toissijaisuusperiaatteen asemaan kauppapolitiikassa, kuten monet jäsenet esittivät, kauppa on yksinomaista unionin toimivaltaa. Se tarkoittaa sitä, että toissijaisuusperiaate sinänsä ei päde. Hyvät syyt tälle on, ja edustaja Leichtfried antoi yhden esimerkin tästä hyvä syy sille, että tämä on yksinomaista toimivaltaan. Se, että ei voida jää yhteistä politiikkaa, jos yhdellä jäsenvaltioilla on vaikka tulien vapauttamisen osalta yhdenlainen kanta, toisella toisenlainen. Meillä pitää olla siis yhteistä politiikkaa ja se vaatii siis yksinomaista toimivaltaa. Ja tämä taas tarkoittaa sitä, että toissijaisuusperiaate ei tämän yksinomaisen toimivallan osalta päde. Komissio on pyytänyt kannanottoa yhteisön tuomioistuimelta siinä, miten tasapainoitellaan vastuuta jäsenvaltioiden ja EUn välillä. Pari tärkeää seikkaa kannattaisi mainita. Kappapolitiikan jäsenvaltioiden toimivallan yhteen toimivuudesta. On varmasti hyvä selkeästi sanoa, että kauppapolitiikka luo puitteet, tietyt säännöt neuvotellaan kansainvälisellä tasolla – ja tämä nyt viitaten tuohon kohtaan kolme tässä tekstiluonnoksessa. Siinä ei puututa jäsenvaltioiden toimivaltaan päättää terveys- tai ympäristölainsäädännöstä tai ISDSn puitteissa. Se ei vaaranna kansallisten tuomioistuinten mahdollisuutta päättää kysymyksestä kotimaan jäsenvaltion lainsäädännön mukaan. Kyse on kansainvälisen lainsäädännön oikeuden toteutumisesta. Ja sitten vaikutusten arvioinneista lyhyesti. Komission kertomus, jonka pohjalta oikeusasioiden valiokunta toimii, mainitsee vaikutusten arvioinnin ja komission työn, jossa analysoidaan toissijaisuutta vaikutusten arvioiden puitteissa. Siis tarkoituksena ei ole yleisesti tutkia vaikutusten arvioiden toimintaa, toimivuutta se ei ole sen varsinainen tehtävä, mutta pari seikkaa juuri vaikutusten arvioinneista. Ensinnäkin ja selvyyden takia, erityisesti liittyen kohtaan viisi. Komission ennalta tehtävät arvioinnit kattavat taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset. Ja nykyään myös ihmisoikeusnäkökannat. Tiedämme, että nyt keskustellaan vaikutusten arvioinnista. Komission kantaan se, että työ, jota vaikutusten arvioiden kautta saadaan, on hyvällä vankalla pohjalla. Kestävyysvaikutusarvioinnit toteutetaan neuvotteluiden aikana ja työ jatkuu niiden jälkeen. Nämä ovat todella hyödyllisiä ja helpottavat asiaa, johon monet teistä viittasivat, että kauppapolitiikka saa laajemman vaikutuksen. Siinä mielessä ne ovat hyviä. Lopuksi sanoisin vain, että komissio on täysin sitoutunut olemassa oleviin suhteisiin, joita meillä on kansalaisyhteiskunnan suuntaan. Ponnistelemme kovasti, jotta saisimme panostusta kauppapolitiikankin saralla kansalaisyhteiskunnan puolelta. Kiitos paljon. Kiitoksia. Ja sitten lopuksi vielä valmistelija. Kiitoksia puheenjohtaja. Äsken halusin kiittää kaikkia puhuneita, koska huomaan, että olen vähän nyt uudella kentällä, jota ei kyllä tunne kovinkaan hyvin. Totta kai otan huomioon kaikki puheenvuorot, mitä täällä mainittiin, ja vastaan osittain näihin muutamiin kysymyksiin. Minun arviointini lähti kahdesta asiasta oikeastaan. Ensinnäkin oli julkinen kuuliminen. Usein olen huomannut, että komissio pitää validin ja sellaista julkista kolme, kolmesta on kaksi, kolme jäsenvaltiota oli paikalla mukana osallistumassa, eikä hyvin rajallinen määrä osallistujia. Minun mielestäni tämä on vähän vaikea tapa, jota voi, ja vaikea tukea tällaista. Että pitäisi laajentaa tätä hei, laajentaa tätä kuntaa, jossa kysytään siis mielipidettä. Tämä voisi ehkä olla yksi ratkaisu. Sitten tämä voisi vaikuttaa myöskin suhteellisuuteen. Olen myös vakuuttunut, että kauppapolitiikan toimivalta, se pitää olla eurooppalaista. Ja Euroopan unioniltakin on tietenkin erilainen painoarvo kauppapolitiikassa verrattuna sitten yksittäisen jäsenvaltioiden painoarvoon. Mutta huomaan, että tietenkin 28 jäsenvaltiossa on hyvin erilaisia tilanteita, jäsenvaltiot erilaisia keskenään. Eli jonkun jäsenvaltion tilanne saattaa johtaa siihen, että se laukaisi suojalausekkeen. Tietenkin se, että unioni suojaa jonkun alueen, se on jatkuvasti tärkeää. Sitten meidän pitää katsoa tätä asiaa vielä tarkemmin. Olen hyvin kiitollinen teidän kommenteista. Kiitokset tarkistusten jättöpäivämäärän 25. kello 12 mennessä, siis puolipäivän mennessä. Sitten seuraavaksi kohta yhdeksän. Muistatte varmaankin, että kokouksen alussa vaihdoimme järjestystä. Nyt on tämä kyseessä tämä, tämä kuuluisa kloonausasia. Joskus tällaisen meppejäkin voitaisiin kloonata. Se olisi hyvin eduksi. Mutta tämä ei ole vielä tarpeeksi kehittynyt tämä menetelmä. Mutta meidän asiantuntijamme kloonauksessa on Jude Kirton Darling. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon, Bernd. Tuskin haluamme kuitenkaan itseämme kloonata. Meidän pitäisi olla varovaisia tällaisen teknologian kanssa. Tämä on nyt toinen kerta, kun tämä asia on valiokunnassa esillä. Haluaisin kiittää kaikkia osallistumisesta ja tarkistuksista, joita on esitetty koska edellisessä valiokunnan kokouksessa jo esitin SED-ryhmän kannat. Keskityn nyt niihin tarkistuksiin, joita muut jäsenet ovat esittäneet. Periaatteessa näissä on neljä laajaa asiakokonaisuutta. Käyn läpi nämä lyhyesti. Ensimmäinen liittyy kiellon laatuun. Jotkut jäsenet ovat halunneet pysyvän eikä väliaikaista kieltoa. Käsittääkseni tämä lähestymistapa on vastuvaliokunnassa monien tukema myös. Kiinnostaisi nyt kuulla varjoesittelijöiden kanta SED-ryhmälle. Keskeisin seikka on se, että uudelleen tarkastelulauseke on lainsäädännössä ihan riippumatta siitä, minkälainen kielto sovitaan, niin että turva, tulevaisuudessa anteeksi voidaan arvioida uudestaan. Toinen seikkaan oikeudellinen ehdotuksen muoto. Enemmistö tuntuisi tukevan asetusta mieluummin kuin direktiiviä. Envi ja Agri-kollegat tekevät myös työtä tältä pohjalta. En näe vastalauseita sille, että nämä tarkistukset työstettäisiin lausuntoamme, mutta kanteen kuuleminen olisi mielenkiintoista. Soveltamisala sitten jotkut jäsenet haluavat lisätä laajentaa eläinten listaa muut lyhyempää artiklassa kaksi, erityisesti ajatellen jälkeläisiä lisäysaineistoa. Tässä keskustelussa pitäisi pitää mielessä se, että ympäristö- ja maatalousvaliokunta haluaa suuntaa kansainvälisen kaupan sääntöihin liittyvistä kysymyksistä. Meidän on ajettava sitä, että suhteellisiin toiminnan lähdettävä ottaen huomioon eläinten hyvinvointi ja julkiset moraaliset kysymykset. Tämä olisi yhteen sopivaa VTOn kanssa. Emmekä saa vesittää tätä viestiä suhteettomien ehdotusten kautta. Tässä mielessä jäsenten kannat ovat hyvin tervetulleita. Ja don tarkistus 48 voisi varmasti luoda hyvän pohjan kompromissille. Jäljitettävyydestä vielä. Monet ovat esittäneet kantoja. ALDE, EFTD ja GUE varjoesittelijät esittivät tärkeitä kantoja. Jäljitettävyys on tärkeää, kun puhutaan kauppakumppaneiden kanssa. Ehkä tämä ei ole EU-asetuksessa mahdollista. Voitaisiinkohan työstä jonkinlaista yhteistä kieltä niin, että nämä huolenaiheet voitaisiin ottaa huomioon käynnissä olevissa neuvotteluissa ja on SPS asioissa. Voitaisinkaan tämä sisällyttää lausuntoni tekstiin. Tässä nämä neljä keskeisintä alaa, joihin tarkistuksia on tehty. Tässä minun kantani tarkistuksiin. Ja tulevasta työstä sanoisin, että varjoesittelijöiden kokous on ensi viikolla. Odotan mielenkiinnolla tämän päivän keskustella mielelläni tekisin rakentavaa yhteistyötä, kuten menneisyydessäkin tarkistusten pohjalta. Sitten varjoesittelijät. Edustaja Pisas, olkaa Muchas, muchas gracias, presidente. Kiitos paljon puheenjohtaja. Haluan kiittää valmistelijaa tekemästään työstä. Meillä on aina ollut hyvä yhteistyö kaikissa niissä tapauksissa, joita olemme yhdessä työstäneet. Kuten puhun tässä omissa nimissäni, koska kollega on Nigeriassa vaalityössä, niin eh, puhun myös Joskin puhun vain omissa nimissäni, mutta valmistelijan näkemys on minusta ihan hyvä ja se vastaa meidän val- valiokuntamme toimivaltuuksia. En, näin ollen uskon, että meillä tulee olemaan suuria vaikeuksia hyväksyä hänen ehdotuksensa. Toivon, että voimme jatkossa tehdä yhtä hedelmällistä työtä, kun tehtiin aikaisemmin Novel Food aikaisemmin. Yksi tarkistus olisi kuitenkin tarjolla. Hän puhutaan laki, lai, lakisääteistä instrumentista. Tässä asetuksessa se on ihan samoilla linjoilla Agrin ja Envin eh, esittelijöiden kanssa. Mielestäni olisi aiheellista pyytää, että EU eh, painottaisi tämmöistä yhtenäistä integroitua näkemystä asetuksen myötä Tällä voitaisiin estää sisäisen kaupan vääristymiset ja silloin sillä ei olisi tätä negatiivista vaikutusta kolmansien maiden kanssa käytävään kauppaan. Kollega Patriciello tulee esittämään oman tarkistuksensa, joka mielestäni ei ole mitenkään hankala. Mitä muut ryhmät ovat sitten tehneet tarkistuksia, minun pitää lukea niitä vielä vähän yksityiskohtaisemmin, mutta kuitenkin sieltä olen saanut seuraavat pohdinnat aiheet esille. Meidän pitäisi vaatia samoja mm, toimenpiteitä kuin mitä pyydämme näiltä maataloustuottajiltamme ja myös ja meidän samat vaatimukset pätevät myös näihin vientimaihin. Tällä tavalla voimme päästä hyvään sopuun. On myös loogista, että laamme hyvää lainsäädäntöä, jota voimme lähteä myös toteuttamaan jatkossa. Sen pitää olla realistinen. Ja kun lähdemme näistä kahdesta ehdosta liikkeelle, niin kerron haluaisin kuulla, mikä on komission näkemys, onko mahdollista laatia jäljitettävyysmekanismi kloonatuista eläimistä, kloonatuista eläimistä ja, ja mikä on näiden ö, elintarvikeeläinten ö, esiintyvyys. Ja mielestäni ö, haluaisimme tietää, mitkä ovat tällä hetkellä käytänteet. Haluaisin tietää, mikä on komission näkemys tästä tällä hetkellä. Ja varmasti varjoesittelijöillä kanssa on mahdollisuus syventää kaikkia näitä kohtia myöhemmin. Thanks a lot. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Riis. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen jo sanonut kiittäiseni valmistelijaa ensimmäisessä keskustelussa noin vähän alle kuukausi sitten. Minä olen myös törmännyt tähän lausuntoon osallistuttuani Envi-valiokunnan jäsenenä, joka on vastuuvaliokunta tästä. Mm, minä, olen, minä kuulin kaikkia, kaikkia mahdollista sanottavan, jopa huudettavan. Se oli hyvin tunnepohjaista. Ja täytyy sanoa, että tämä lähettämistapa oli hyvin radikaali, jonka omaisivat kaksi meidän esittelijämme Rova Moja Rovan Sommer Kiitän vielä kerran meidän valmistelijamme Kirsten Darlingia, joka on ollut hyvin tasapainottanut tämän tekstin. Sanoin tämän jo aikaisemmin, mutta minä törmäsin näihin, näihin asioihin tarkistuksessa, jotka puolustavat kolmea keskeistä periaatetta liberaaleille. Toiston sen olen korostanut, kuinka tämä pitää olla väliaikaista tämä kielto, mutta se ei näy enää tässä mietinnössä. En tiedä, mistä tulevaisuus muodostuu. Pitää sanoa selvästi jo, eihän siellä nyt aihetta palata tänään. Tämä tilanne ei ole toimiva. Mikä on todellinen tilanne? Mm, meillä tämä liberaalin näkemys. Me emme halua sitä, että kielletään edistys ja kehitys jatkossakin, mutta me haluamme myös pitää kiinni tästä kloonauspoikkeuksen poikkeussäännöstä. Meidän pitää kuitenkin turvata harvinaisten lajien säilyminen ja pitää turvata myös lääketeollisuuden tutkimismahdollisuudet. Tarkistukseni ovat tämän suuntaisia. Kolmas kerkeinen asia meidän valiokuntamme kannalta, se on myös sanottu, kun halutaan kieltää kloonattujen eläimien kielto maailman kauppajärjestön tuella, mutta on kuitenkin antaa tiettyä sävyä tähän Äh, Kirsten Darlingin tekstiin. Ja kun halutaan, te haluatte kieltää se, tarkoittaako se kaikkia näitä öö, ähm, myöhemmin kloone, kloonien jälkeläisiäkin myös? Äh, tarkoittaa tämä kielto siis suora jälkeläisiä, siis ensimmäisen sukupolven jälkeläisten äh, lihan tuonnin kieltäminen. Minä äh, olen vähän pahoillani kos siitä, että komissio äh, alkuperäisessä esityksessään ei lähestynyt tätä. Hän se ei puhunut yhtään tästä asiasta. Me äh, keskustelimme siitä, että tämähän on se keskus, keskeinen asia, kloonien jälkeläiset. Siitähän meidän keskustelu lähti alun perin liikkeelle. Toinen äh, vähän äh, kiistanalainen aihe on se, minä voin tukea niitä tarkistuksia, jotka haluavat muuttaa tätä tekstin luonnetta. Halutaanko sitä direktiiviä eikä asetus, halutaanko testata muita en eläimiä, jos näitä kloonaustekniikoita sovelletaan muihin eläimiin EU-alueen ulkopuolella. Haluaisin kuulla tästäkin komission näkemyksen, mutta jos ajattelemme nyt statu quo-tilannetta, jota komissio on vähän tässä tukenut, eli siis komissio on ihan samoilla linjoilla kuin ensimmäisen tiedotteensa kanssa vuonna 2010. Sanoisin, että tämä statugu ei auta nyt mitenkään lähentymään meidän me emme pääse lähentymään. Aikaisemmassa keskustelussa komissio sanoi, että on tekeillä tutkimus etiketöinnistä, kloonatuista eläimistä ja alkuperäismerkinnästä, mutta tällä hetkellä sitä vetää Agri-pääosasto. Onko tämä tutkimus julkaistu? Ennen, tai julkaistaanko se ennen parlamentin äänestystä, joka tapahtunee heinäkuussa? Toiseksi, Oletteko sitä mieltä, että tämä Ähm, merkitseminen on äh, mahdollista. Jos näin, miksi komissio jatkaa, ainakin kuulin sitä äskettäisessä kuulemisessa, miksi komissio on sitä mieltä, että ei voida harjoittaa, toteuttaa tätä jäljitettävyyttä, se oli mahdollista. Äh, minulla on vuodelta 2010 asiakirja, jossa komissio pitää sitä mahdollisena appropriate. Miten viiden vuoden sisällä tämä ihan vuonna 2010 mahdollisesti todettu jäljitettävyys on nyt öö, öö, mahdoton. Olen lopettamassa. Me olemme kaikki hyvin tietoisia tässä valiokunnassa, intavaliokunnassa siitä, että meidän pitää tekemiemme päätösten myötä välttää minkäänlaista kauppasotaa kolmansien maiden kanssa tästäkin kysymyksestä, mutta mutta se on kuitenkin mahdollista. Meidän liberaalien kanta on sinne, vaikka tässä nyt on vähän mollisointujakin olemassa. Tämä on jossain määrin kuitenkin yksimielinen kanta. On kuitenkin mahdollista, että tässä toimitaan meidän normiemme alentamisen kustannuksella, ja se ei ole, sitä ei voi sallia missään nimessä. Kiitoksia sitten ECR, herra Saratil. Kiitoksia. Puhun täällä varjoisettelijan Jeshin puolesta. Ei se vain yhden tarkistuksen, jossa pyydetään parlamenttia hylkäämään ehdotus. Meidän olemme toi lähinnä kauppa-asioita. Kolme tärkeää asiaa tässä on kyseessä. Uskon meidänkin, että tämä ehdotus tulee uhkaamaan meidän kahdenkeskisiä kauppaneuvottelujamme ja aiheuttamaan ongelmia, erityisesti USA kanssa ja merkosurmaiden kanssa joiden kanssa näitä tuotteita vaihdetaan vapaasti. Sitten tässä on myöskin muita EU-kauppakumppaneita, jotka ovat myöskin ottaneet esille huolenaiheita myöskin Kanada, Brasilia, Uruguay, Argentiina ja Uusi-Seelanti ovat huolestuneita VTO-sopivuudesta ja muitakin odottavia. Ja kolmanneksi jäljettävyys ja testauskysymys. Jäljettävyys asia. Tämä saattaa olla hyvin kallista eu maataloustuottajille ja testauksesta, testausta me vastustamme, kuten mainitsinkin täällä. Enkä en ole varmoja, että onko olemassa mitään testiä, joka pystyisi erottelemaan sitten klonatun ja ei-klonatun tuotteen välillä. Joten me uskomme, että meillä on tällä hetkellä jo käytössämme lainsäädäntöä, elintarvikelainsäädäntöä, joka takaisi sen, että kloonieläinten tuotteita ei voitaisi asettaa markkinoille ilman tarkistusta. Joten meidän mielestä tämä ehdotus vaan lähettää väärän viestin tieteeseen, innovaatioon ja myöskin ehkä sijoittajienkin suuntaan Euroopassa. Joten me ehdotamme, että tämä ehdotus vedettäisiin pois. Kiitoksia, edustaja minä. Thank you, Mr. Chair. I'm reading up. Kiitos, puheenjohtaja. Verna Frensa on varjoesittelijämme. Luen hänen tekstinsä. Haluaisin ensin kiittää valmistelijaa hänen työstään, joka kulkee siihen suuntaan, joka on mielestämme oikea tässä kysymyksessä. Halusimme vain tuoda esiin keskeisimmät seikat, jotka mielestämme tulisi lisätä, jotta voidaan vahvistaa kielto, jonka kautta saadaan elintarvikkeita kloonatuista eläimistä. Heidän mielestämme merkintä on tarpeen, koska monet EUn ulkopuoliset maat käyttävät jo tätä strategiaa. Pakollinen jäljitettävyys on välttämätöntä, muuten päätös on turha, jos ei pystytä jäljittämään kloonat tuhottuja eläimiä, niiden jälkeläisiä lisäysaineista. Tämä on tärkeää tällä hetkellä erityisesti, kun keskustelemme kauppasopimuksesta Yhdysvaltain kanssa. Siellähän sallitaan eläinten kloonaus tuotantoon. Tärkeää on huolehtia siitä, että todella kunnioitetaan meidän elintarviketurvallisuuttamme ja täysin varovaisuusperiaatetta. Jälleen haluaisin sanoa, että me arvostamme valmistelijan tekemää työtä, mutta todella toivomme, että lausuntoa voidaan vielä parantaa. Kiitos. Thanks a lot. Kiitoksia. Sitten edustaja Pikin. Grazie, signor Presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Jos esittää kysymyksen kollegoille, on sen tietää, antaisitteko lapsillenne ruoksi kloonatun eläimen lihaa? Tällaista voi tapahtua Euroopassa. Emme tiedä, ovatko nämä tuotteet turvallisia, ei mitään tilastietoja ole tähän. Eli mitään varmuutta näistä tuotteista ei ole. No ehkä 15-20 vuoden päästä näitä tutkimuksia on sitten, mutta me olemme olleet silloin kyllä tässä tutkimuseläminä. Tietenkin voi olla, että klonattu eläin antaa ehkä muit, enemmän maitoa ja muuta. Tuota, mutta ei tässä pelkästään pyritä siihen, että, että tuottavuus lisääntyy, vaan pyritään myöskin samanlaatuisuuteen, sama, samaa lihan tai maidon laatua pyritään samaan aikaan. Missä silloin on ero sitten eläimen ja koneen välillä? Jos kyseessä on pelkästään tuottamuus, kysymys, niin tässä on jotenkin selkeä asia, mutta pitää miettiä myöskin muitakin asioita. Pitää miettiä myöskin eläinten, eläimen, eläimen arvoa. Ja se on tärkeä. Ei saa mitään kärsimystä, turhaa kärsimystä tuottaa eläimille. Haluamme poistaa tuotannosta kaikki tämmöisen ennalta arvamattoman vaikutuksen. Mutta tällä on sitten ikävä vaikutus biodiversiteetin osalta. Ja tietenkin emme voi tiedä myöskään sitten näiden jälkeläistäkään mitään. Voimmeko sallia sen, että eläiminen annetaan kärsimystä tuotannon lisämiseksi? Ei, minun mielestäni ei. Ei pidä katsoa pelkästään näitä eläviä, eläimiä, mutta myöskin muitakin tuottavia katsoa tässä yhteydessä. Ja pitäisi myöskin tehdä julkiseksi näiden tuotteiden käytön vaikutukset. Ja tietenkin jäljittävyys on tässä vaiheessa erittäin tärkeä asia. Tietenkin olisi vapaakaupasopimuksen TTIP, jota lainsäätäjä tulee täällä tekemään, mutta toivottavasti tässä ottaa huomioon kuluttajien edut huomioon. Ikävä kyllä pitää todeta, että komissiotus tässä yhteydessä on erittäin heikko. Kyllä pitäisi ottaa huomioon enemmän nämä asiat. Ja komissio toteaa, että TTP ei mukaan vaikuta eurooppalaisen lainsäädäntöön mitään, mutta kyllä, kyllä näin vain on. Se, se ei ole totta. Kyllä se tulee vaikuttamaan meidän lainsäädäntömme myös. Kiitoksia sitten komissio. Edustaja, komissio edustaja Fyk. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minulla on useita muistiinpanoja tässä puheenvuoroista, joihin komission on viitattu. Esimerkiksi soveltamisalan osalta ensin, kun komissio ehdotuksensa teki, komissio ei ottanut huomioon niitä lajeja, joiden osalta teknologia ei ole kaupallisesti kestävä. Otimme esiin ne lajit, joiden osalta tämä on käytännössä nyt relevantti kysymys. Soveltamisalan laajentaminen myös jälkeläisiin. Tähän mennessä tekstissämme puhutaan vain kloonatuista eläimistä sinänsä. Soveltamisalan laajentaminen jälkeläisiin – tarkoittaisi sitä, että emme voisi oikeuttaa toimiamme eläinten hyvinvointihuolien pohjalta. EFSAhan on niihin viitannut ja me olemme perustaneet oman ehdotuksemme tämän varaan. Me olemme sitä mieltä, että kloonattujen eläinten jälkeläiset syntyvät perinteisin keinoin keinoedelmöityksen kuukautta esimerkiksi. Ja pitäisi siis siksi käyttää eettisiä varaumia. Siksi meillä on vähän varaumia sen suuntaan, että laajennettaisiin soveltamisalaa erityisesti kloonattujen eläinten jälkeläisiin. Ja turvallisuudesta siihen viimeinen puhuja viittasi. EPSA on selkeästi todennut, että kloonaaminen ei ole elintarviketurvallisuuteen liittyvä kysymys. Ja palaisin jäljitettävyyteen. Se oli asia, joka otettiin usean kerran esiin. Huomasin, että tässäkin oli eriäviä kantoja. Erityisesti edustaja Riis mainitsi komission kannan vuodelta 2010 ja kantamme tänään vuoden 2010 jälkeen on toteutettu vaikutusten arviointi, joka loi pohjan ehdotuksillemme. Ja vaikutusten arviointi pohtii mahdollisuutta merkitä jälkeläiset ja tämä ei onnistunut tämän suhteellisuusperiaatteen mukaan ja monimutkainen liian kallis järjestelmä. Edustaja Reis viittasi tutkimukseen, joka on edelleen käynnissä. Komissiossa aivan totta. Me tämän suhteellisuustestauksen epäonnistumisen jälkeen komissio on aloittanut tutkimuksen todentamiseksi. Ja se saadaan ilmeisesti vasta vuoden 2015 lokakuussa. Uskoakseni olen näin vastannut keskeisimpiin kysymyksiin. Tässä oli oikeudellisiakin kysymyksiä, mutta niihin en halunnut nyt lähteä. Kiitoksia, Oliva. Thanks to, uh, to all of Kiitoksia, kiitoksia kaikille varjoistelijoille. Uskon, että meillä on tässä perustaa hyvin laajalle kompromissille ja varmaan löydämme ratkaisuja varjoesittelijöiden kokouksessa ensi viikolla näihin asioihin. Ja olen hyvin tyytyväinen että totesitte, mitkä ovat mitkä täällä kaikkein tärkeimmät asiat. Se soiva valmistelu sitten varjoesittelijän kokoukselle. Mekin kaikki paitsi yksi ryhmä ovat tämän jonkunnäköisen kompromissin takana, jolla voidaan sitten muuttaa eh, komission tekemää ehdotusta. Joten kiitokset kaikista puheenvuoroista ja odotan innolla ensi viikolla tulevaa keskustelua. Kiitoksia. Haluaisin muistaa, että olette myöskin kauppavaliokunnan kentällä sitten, ette, ette sitten pakota mitään kompromisseja, mitkä ei ole mahdollisia jos teillä on tällaisia mielessä. Ja äänestys on 28.5. Hyvä. Kiitokset. Sitten mennään kohta 9, joka Lomperia kohta 8. Euroopan unionin maantieteelliset merkinnät suojelmaan ulottuminen muihin kuin maataloustuotteisiin. TRIPSin puitteista on mahdollista. Meillä on EU-tasolla maantieteelliset tuotteet, tämän suojan puitteissa, mutta joillakin jäsenvaltioilla on suoja myöskin muillekin kuin maataloustuotteille, mutta vaikka tätä EU-säännöissä mainittu. Sitten valmistelija Alessia Maria Moska, ole hyvä. Kiitoksia, että vaihdoitte estyslistan järjestystä. Näin minä pystyn osallistumaan toiseen valiokunnan kokoukseen. Haluaisin kiittää tehdystä työstä varjoesittelijöiden työstä tämän lausunnon puolesta, koska tämä työ on hyvin vaikea. Ja uskoisin, että sitten kuitenkin seuraavassa kesäkuun täysistunnossa voitaisimme, voisimme äänestää tästä. Edessä valiokunnan kokouksessa kerroinkin jo, että tämä on sellainen lausunto, jonka haluamme antaa juuri valiokunnalle, joka on tässä johtavassa asemassa. Olen pyrkinyt ottamaan vähän huomioon niitä viime kerran keskustelussa tulluita asioita. Meillä oli silloin jo näin yleisesti ottaen näkyvissä valmius siihen, että voitaisiin laajentaa maataloustuotteiden suoja myöskin muihin kuin maataloustuotteisiin, siis vastaavallaan suojajärjestelmä. Lausunnossa ovat tietenkin tärkeimmät asiat esille, eli asiat, joita meidän valiokuntamme haluaa esittää. Tärkeää tässä on todetta, että lainsäädännössä, joka tehdään, on hyvä ottaa ne huomioon myöskin vastaavanlaiset kuluttajien suoja-asiat, joilla pyritään siis parantamaan tätä suojaa, mutta myöskin kilpailu voidaan näin, kilpailumielessä voidaan toimia tehokkaammin. Jäsenvaltion pitää luoda yhteinen poliittinen sopimus, jonka puitteissa voidaan löydä tekninen ratkaisu, joka sopisi kaikkein parhaiten siihen, että voidaan laajentaa maataloustuotteiden maantieteellistä suojaa koskemaan myös muita tuotteita. Olemme ottaneet osille yhden huolenaiheen, joka tuli viime kokouksessa esille, nimittäin tarve sen suhteen, että nämä mekanismit ovat tehokkaita, mutta mahdollisimman vähän maksavia taloudellisesta kannalta katsottuna. Kyllä tietenkin tuottajien ja kuluttajien pitää hyötyä tästä loppujen lopuksi. Sitten otimme esille myöskin, ottaa esille myöskin sen huomioon tämänhetkisen suojan tason, että voidaan tämänhetkisen tasolta laajentaa sitä. ettei näin rajoiteta tulevia toimia. Maataloustuotteiden maantieteellinen suoja on tehokas järjestelmä ja uskemme, että tämä voisi olla mallina vastaavanlaiselle järjestelmälle muille kuin maataloustuotteita koskeville tuotteille. Ja tässä unioni käy juuri kahdenkeskisiä neuvotteluja muiden maiden kanssa, ja voitaisiin myöskin näissä alkuvaiheissa ottaa tämmöiset suojat jo esille. Totta kai sisäisesti on myöskin tärkeää katsoa tätä, kun miettää sitten monenkeskeisiä neuvotteluja tulevaisuudessa. Meidän tietenkin olisi vaikea tehdä kolmansien kanssa sopimusta, jos meillä on unionin sisällä ole sopimusta voimassa. Tämän takia pitäisi Lissabonin pöytäkirja maantieteellisestä suojasta ratifioida kaikkien jäsenvaltion taholta. Ja on tärkeää, että myöskin ottaen huomioon talo, myöskin oikeudet, tuottajien oikeudet, maataloustuotteiden suojan vastaisesti, Eli tälläkin olisi sitten laajempi vaikutus loppujen lopuksi. Sitten ex novo suoja. Eli että voitaisiin harmonisoida erilaisia kansallisia järjestelmiä tämän yhteydessä. Tämä tietenkin helpottaisi siinä, että voidaan poistaa eroja, jo tällä hetkellä on jäsenvaltioiden kesken. Ja loppujen lopuksi olisi hyvä, että uuden strategian tiedotus komission taholta tapahtuisi selkeästi, jossa todettaisiin, että tässä pyritään vastaavanlaiseen järjestelmään kuin meillä on aikaisemmin ollut. Tässä näin yhteenvedettynä meidän lausuntomme sisältöä. Toivottavasti voitte tukea tätä. Kiitoksia, edustaja Prost. Nyt olette EPPn varjoistelijan roolissa. Olkaa hyvä. Kiitos, Mm, puheenjohtaja, hyvät kollegat, kollega Tokia Saifi viime hetkellä on nyt estynyt tulemaan paikalle. Hän pyysi minua välittämään viestinsä, koska hän on työstänyt paljon tätä asiaa. Jos se teille sopii, niin kerron teille hänen julkilausumansa, jonka hän halusi sanoa, että hän sanoi, että hän tietysti haluaa onnitella Rova Moskaa tästä lausuntoluonnoksesta, jossa puhutaan Euroopan unionin maantieteellisten merkistöjen suojan mahdollisesta ulottamisesta muihin kuin maataloustuotteisiin. Yleisesti ottaen olemme samaa mieltä. Rouva Moskan tekstissä esitettyjen ajatusten kanssa on tärkeää korostaa, että tämä laajentaminen muihin kuin maataloustoisteisiin antaa mahdollisuuden suojata meidän yrityksiämme, kansalaisiamme väärennöksiltä ja epälojailta kilpailulta ja sen avulla voidaan myös vahvistaa EUn asemaa kauppaneuvotteluissa kansainvälisellä tasolla. Tästähän puhuttiin jo tänä aamuna, kun puhut meidän Vietnamin matkastamme. Kuten jo sanoimme ensimmäisessä keskustelussa kappaleessa neljä puhutaan kuinka tärkeää tämä on perustaa yksinkertainen järjestelmä, joka on halpa ja vähän sitova, jossa puhutaan maantieteellisistä indikaattoreista, ei maataloustuotteille. Olemme samaa mieltä tämän pyynnön kanssa ja korostamme, kuinka tärkeää tämä tällä on ominaispiirteinen, jolloin se olisi myös sillä taattaisiin PK-yrityksen pääsy myös tähän. Niin ajatellaan monikeskisyyttä ja kansainvälistä kauppajärjestöä on myös, mm, se menee myös EUn kantojen mukaista, kun pyydetään enemmän suojaustukea maatal- muille kuin maataloustuotteille nimenomaan sopimusneuvotteluissa, kauppaneuvotteluissa olemme erittäin tyytyväisiä tämän lausuntoluonnoksen kanssa. Tarkistuksemme ovat hyvin samansuuntaisia, ne tulevat täydentämään erilaisia kappaleita kappaleita kohtia tästä lausuntoluonnoksessa. Henkilökohtaisesti voisin sanoa, että tämä lausuntoluonnos on erittäin mielenkiintoinen, erittäin tärkeä, koska jossain mielessä kun lähdemme laajentamaan näitä merkintöjä muihin kuin maataloustuotteisiin, niin siinä on tietty ajatus, että haluamme puolustaa taloudellista ja kulttuurista perintöämme. Merci beaucoup. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Edustaja Sansapa. I would like also... Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää valmistelijaa työstä. Ja olen tyytyväinen tehdyn työn laatuun, josta osataan kuinka sisämarkkinoille tästä olisi hyötyä, myöskin kauppasuhteiden suhteen tämä olisi myönteistä. Ei ole epäilystäkään sitä, että meillä on erilaiset maantieteelliset merkintöjä koskevat suojat haittavat sisämarkkinoiden toimintaa tällä hetkellä. Totta kai meidän pitäisi myöskin löytää vastaavallaan järjestelmä, kun meillä on maataloustuotteen osalta muillekin tuotteille. Tietenkin joillekin tuot, pk-yrityksille tämän hetken suoja saattaa olla riittävä, kun eivät toimi rajojen ulkopuolelle. Mutta sitten viejät, jotka menevät muihin jäsenvaltioihin, niin näille tämä järjestelmä ei riitä. Jotta saamme myönteisiä taloudellisia vaikutuksia tästä, meidän pitäisi ottaa muutamia asioita tähän huomioon. Ensinnäkin meidän pitäisi katsoa suojajärjestelmiä. Yhtenäinen järjestelmä ei saa johtaa siihen, että kansallinen järjestelmä kärsisi. On tärkeää huomata, että kaikki tuottajat haluavat ylläpitää suojaa myöskin EU-tasolla – vaikka he toimivat vain yhdessä jäsenvaltiossa. EUn valvontajärjestelmä pitäisi toimia kansallisella tasolla myöskin, jotta voidaan käyttää sitä suojaa, mikä parhaiten sopii heille. Ja toiseksi on myös tärkeää määritellä se, että sektorikohtainen lähestymistapa on mukana. Sektorikohtainen lähestymistapa oli jo maatalous merkintöjen suhteen käytössä – ehkä luodaan sellaisia eh, luetteloita, mutta tämä ei ollut tämmöinenkin vaikeaa ja tehotonta. Joten tulevan järjestelmän tehokkuuden vuoksi pitäisi olla kaiken kattava järjestelmä, jotta voidaan katsoa useita yleisiä kategorioita. Ja lopuksi, mutta kaikkein vähäisempään, ei pidä unohtaa tiedotuksen merkitystä, tiedotusta komission taholta. EUn laajuisen suojajärjestelmän luominen, se saattaa olla taloudellisia vaikutuksia, myönteisiä taloudellisia vaikutuksia, mutta ei voidaan tästä hyötyä, niin tiedotuksen pitää saavuttaa sitten myöskin kuluttajat ja tuottajat tehokkaasti. Kiitokset, odotan innolla jatkotyöskentelyä tämän ehdotuksen suolta. Olkaa hyvä, seuraava puhuja. Thank you, Chair. Again, um... Kiitos puheenjohtaja. Luen jälleen kollega Rensan tekstin. Kiitos oikein paljon valmistelijalle tämän lausunnon kirjoittamisesta. Mielestämme maantieteellisen merkinnän laajentaminen, jotta voidaan antaa kuluttajille lisää tietoa ja tukea EU-laajuisia EUn laajuisesti tuottajia on tärkeä asia. Maantieteellinen merkintä voi antaa lisäarvoa alueelle ja antaa kuluttajille tietoa laadut, tuotteista. Prioriteettina me pitäisi olla luoda EU-laajuinen suojajärjestelmä, joka ei vähennä sitä suojaa, jota on luotu kansallisella tasolla, mutta joka voi oppia parhaista säännöstä, joita Euroopassa on jäljitettävyyden, tuotanto- ja työllisyystasojen puoltamisen osalta. Lausunto on vahvistettava ainakin kahdessa osin, kun ajatellaan vaikutusta kansainväliseen kauppaan. Ensinnäkin laajentamisen vaikutus ajatellen vapaakauppasopimuksia, erityisesti TTIPiä, on kiistanalainen kysymys. Me olemme sanoneet, että TTIP uhkaa heikentää maantieteellisten merkintöjen järjestelmää. Yhdysvaltain hallinto pitää sitä kaupan esteenä. Meille sitä vastoin se on väline, jolla voidaan suojella alueellisia ja paikallisia markkinoita suuryritysten hyökkäykseltä. EU halutaan laajentaa maantieteellisen merkintä ja samalla on otettava huomioon se, että EU neuvottelee sopimusta, joka voi heikentää tätä maantieteellistä suojaa. Tässä on siis ristiriitaa, joka on tuotava selkeästi esiin tässä lausunnossa. Toinen prioriteetti on reilu mahdollisuus saada – alkuperämerkintä muihin maihin, erityisesti köyhimpiin TRIPS-sopimuksen pohjalta. Maantieteellinen merkintä on prioriteetti ainoastaan Euroopalle, vaan lisäksi pitäisi tukea sitä osaamista maailmanlaajuisesti, jotta on suojeltava kaikkien tuottajien osalta, myös pientuottajien osalta maailmanlaajuisesti. Kiitos. Kiitos paljon hyvät kollegat. Nyt meillä on kuusi puheenvuoropyyntöä, kymmenen minuuttia enää aikaa, joten pyydän puhumaan mahdollisimman täsmällisesti. Olkaa hyvä, Saadil. Emma McCrackenin varjoesittelijän kanta, luen sen. Hän pahoittelee, ettei hän päässyt paikalle. Emma McCracken niin pitäisi vielä vakuuttua siitä, että pitäisi laajentaa maatieteellistä merkintää muihin kuin maataloustuotteisiin – sen että hyväksyttäisiin järjestelmä samantyyppisesti kuin maataloustuotteilla. Hän toivoisi, että komissio toteuttaisi vaikutusten arvioinnin siitä, mitä etuja saataisiin eurooppalaisille yrityksille tästä. Vaikutusten arviointi olisi tärkeä myös, jotta voitaisiin selvittää, minkälaista mallia voitaisiin ehdottaa, joka kattaisi muut kuin maataloustuotteet. Maatalous ja muut kuin maataloustuotteet ovat hyvin erilaisia keskenään. Hyvä saman järjestelmän laajentaminen kattamaan muut kuin maataloustuotteet on pelkkä yksinkertaistamista. Vaikutusten arviointi olisi tärkeää, jos kaikki sidosryhmät pääsevät antamaan oman panoksensa siihen. Edustaja McClarkin ymmärtää, että on tärkeää suojella EUn laajasti suosittuja tuotteita. On ajateltava, että muita mahdollisuuksia, esimerkiksi trademark, tuotemerkkien hyväksyminen. Tämä mahdollistaa sen, että on tietyt odotukset samalla kun on tiettyä joustavuutta, joten tuotetta voidaan valmistaa muualla kuin tiukasti rajatulla maantieteellisellä alueella. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että pidetään hyvänä tuotannon siirtymistä muualle. Tärkeämpää on se, että itse voidaan päättää, missä tuote voidaan valmistaa. Esimerkiksi Äh, kilometrien päässä maantieteellisen merkinnän maantieteelliseltä alueelta. On otettava huomioon tuotannon kustannukset esimerkiksi. Yhteenvedonomaisesti edustaja McClarkin ei vastusta sitä, että asiaan tutustutaan laajemmin, mutta hän on sitä mieltä, että kattava vaikutusten arviointi on tarpeen ennen kuin strategiaa kehitellään tulevassa komission kapeinvestointistrategian esittelyssä. Kiitos. Edustaja Pyhtä, Kiitoksia. Vihreinä me tuemme näitä maantieteellisiä merkintöjä maataloustuotteiden osalta. Ja tämän takia aika houkutteleva ajatus, että muutkin kuin maataloustuotteet ottaisiin mukaan. Että voitaisiin näin vaikka suojata työpaikat tietyllä alueella, voidaan tukea se kehitystä tai yleensä sitä paikalliskehitystä. Mutta emmekään toivo sitä, että tästä järjestelmästä tulee uusi yritysten markkinointistrategia, kuten vain tuotemerkkien osalta on tullut tapahtumaan. Emme halua, että yritys käyttää tätä järjestelmää hyväkseen, että alkuperäisiä Münchenin leidehoseneja tai muita vastaavia tuettaisiin, vaikka yritys olisi kaukana Münchenistä ja tuottaisi epäilyttävin menetelmin eikä kukaan Münchenissä loppujen lopuksi hyötyisi tästä. Tästä. <laughs> Niin itse olen Münchenistä kyllä. Mutta voin todeta, että minä että nahkahousu ei enää tuetta oikeastaan Bayerissa. Tämän takia ei pidä lähteä liikkeelle liian nopeasti. Ja valmistelija haluaa, että tämä ottaisiin tulevaan Bastromin huomautukseen. Meidän pitää keskustella varovaisesti asiasta. Me nyt tekemään tarkistuksia, joissa puhutaan sitten meidän halu, toivemme tulevista vaatimuksista. Ja pitää myöskin katsoa se mahdollisia haittoja ennen kuin hyväksytään tämä laki. Kiitoksia. Sitten edustaja Pike. Grazie. Io mi sono già espressa... Kiitoksia. Viime kokouksessa puhuinkin jo tästä tämän puolesta, joten kiitokset valmistelijat tehdystä työstä. Tämä on erittäin hyödyllistä kaupallisesti, mutta myöskin väärännysten estämiseksi. Minä olen myös sitä mieltä, että tarvittaisiin lainsäädäntöä pikaisesti. Ja aivan oikein, että joskus täällä on maataloustuotteiden ja muiden käsityötuotteiden välinen tuotesuojaero kyllä olemassa. Ja kyllä, kyllä tässä on kyseessä myös taloudelliset edut. Pittaa nyt tässä muutamiin tapauksiin. Marmorikarrerasta esimerkiksi. Ja kyllä se pitäisi olla tietenkin suojattu sekin jollain tapaa. Samalla tavalla kuin muutkin tuotteet. Ja sitten kun ajatellaan että vaikutuksia, voi olla samaa mieltä, että että näen aika vähän tarvetta. Ajatellaan, että haitavaikutuksia. En, nyt, en nyt näe. En nyt näe, mitä haitavaikutuksia voisi olla. Se on ehkä pienten yritysten kannalta on vaikeaa. No, pitäisi tutkia järjestelmää ja tehdä sitä mahdollisimman yksinkertainen ja vähän kuluja aiheuttava, yrityksiä kuluja aiheuttava järjestelmä. Mutta tuemme siis lausuntoa. Kiitoksia. Jude, olkaa uh, Kiitos oikein paljon ja onnittelut tästä lausunnosta. Tuen sitä täysin. Haluaisin vain lisätä eri brittikannanko, mitä esitettiin aikaisemmin. Varmasti voimme kaikki ajatella muita kuin maataloustuotteita, jotka hyötyisivät suojelusta, maantieteellisen merkinnän suojelusta. Ja yksi, joka on tullut esiin, on Savararen toiminta. Teolliset tekijän oikeudet ovat tarpeen, kun toimitaan hyvin globaaleilla markkinoilla, mutta usein kohdataan epäreilua kilpailua. Ja viitataan tämän samaan nimeen, vaikka ei ole mitään yhteyttä. Joten tämä on ihan mielenkiintoinen ehdot, esimerkki täällä valiokunnassa komission kuulemissa – ammattiliitot Sabrassa ja PK-yritysten edustajat argumentoivat tässä kuulemisessa, että ehdotukset siitä, että maantieteen merkintä laajennetaan muun kuin maataloustuotteisiin, suojelisi heidän osaamistaan, ammattitaitoaan, jotta meidänkin tulisi aktiivisesti edistää. Meillä on paljon aikaa, mutta todella haluaisin todeta, että komissiolle he vastasivat vihreän kirjan kuulemisessa, että olisi hyvin tärkeää huolehtia hyvälaajuisesta, hyvälaatuisesta koulutuksesta, oppisopimuskoulutuksesta, jotta voidaan huolehtia niistä laatuvaatimuksista, joihin on totuttu. Jos ajatusta tukee ammattiliitto ja yritykset yhdessä, niin se on varmasti ajatus, jolle pitäisi Anta paljon tilaa Me Toivon, että voimme edetä nopeasti, koska tämä on tärkeä aloite. Mutta valmistelee esittelee. Kiitos. Partnership counts, huh? yeah. Työmarkkinajärjestöt on tärkeää. totta kai. Hyvä, kiitoksia. Emma. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Minä myös yhdyn näihin kollegojen onnitteluihin. Loistavaa työtä on tehnyt edustaja Moska tällä lausunnollaan hyvä poikkileikkaavuusominaisuus, kun on kyse maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta, ei maataloustuotteille maa kauppapolitiikassa meidän täytyy ensinnäkin myöntää, kuinka tärkeää tämä on. Ja meillä on sääntely Euroopan tasolla. Ei ole olemassa vielä yhtenäistä suojaa euro, EU-unionin jäsenvaltioilla on lainsäädäntöä maantieteellisten merkintöjen suojasta, mutta ei ole vielä kattavaa vastaaville ei maataloustuotteille Sen takia meidän täytyy odottaa tämä tapahtuvaksi, mutta on hyvä, että meillä on hyvää samankaltaisuutta, kun suojaamme maataloustuotteita ja joitakin määrättyjä ei-maataloustuotteita. Tässä on kyse tietystä käsityöteollisuudesta. Me voimme myös paikallistaa ne hyvin erityislaatuisesti tässä tässä on kyse yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti tärkeistä suhteista. On monia alueita, esimerkiksi Espanjassa, mutta varmasti muissakin jäsenvaltioissa on alueita, jotka todella elävät näistä käsityöläistuotteista, jotka saavat tällä tavalla lisää elinkaarta. Halutaan kouluttaa, hyväksyä, tunnustaa näiden ei merkittävyys. Olen samaa mieltä valmistelijan kanssa kaupallisessa tässä mielessä siitä, että lähdemme suojaamaan muita kuin maataloustuotteita maantieteellisesti. Tässä on hyökkäävä ja puolustava aspekti, joka täytyy pitää mielessä. Nämä kummatkin aspektit samanaikaisesti ovat esillä. Ja äh, tässä on kyse instrumentista, joka auttaa meitä taistelemaan mm, tuoteväärännöksiä vastaan ja, ja epälojaalia käytänteitä vastaan. Haluaisin puhua yhdestä maantieteellisestä merkinnästä eräälle ei-maataloustuotteelle. Tässä on kyse suojasta kauppasopimusten myötä, eli josta tällä hetkellä neuvotellaan, jotka ovat siis tulossa. Tässä mielessä mm, uskon, että tämä komission pitäisi tehdä tästä lainsäädäntöehdotus. Ja on tärkeää sisällyttää kaupalliseen kaupallisen strategian niin EU-investointeihin, tämä maantieteellisten merkintöjen suoja muihin kuin maataloustuotteisiin. Tämä on väylä, jonka avulla voimme taata monia työpaikkoja, niiden pysyvyyttä voidaan myös takia. Voimme myös luoda paljon laadukkaita pysyviä työpaikkoja, jotka mahdollistavat vastaisuudessa väestön kadon tietyiltä alueilta ja näin ollen voidaan siis ei jouduta sulkemaan joitakin teollisuusyrityksiä ja kokonaiset yhdyskunnat kuolevat. Valerie te Kiitoksia komissiosta Valerie Davignou. Thank you very much, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Komissio tukee näitä kansainvälisen kaupan tekemiehdotuksia. Eli tuotaisiin yksinkertainen johdonmukainen maata, sen suojan järjestelmä. Eli tehdään tällainen vastaavanlainen kuin maataloustuotteille tehty järjestelmä, ja ottaa sitä mukaan sitten myös kansainvälisiin sopimuksiin monenkeskeisissä neuvotteluissa. Komissio ei ole vielä päättänyt jatkosta tässä, mutta tulen päättämään tästä asiasta. tulen ottamaan huomioon nämä ehdotukset, joita valiokunnassa on tehty jotta voidaan välttää turhaa byrokratiaa ja että standardeja, suojastandardeja alennettaisiin, joita jossain jäsenvaltiossa on jo käytössä. Ja kun me saimme myönteisiä kommentteja vihreään kirjaamme alueiden komitealta ja TSKlta, niin parlamentin aloite, joka on kansainvälisen kaupan valiokunta on tehnyt, niin täällä, tämä auttaa myöskin meidän jatkotyössämme. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja Alessa. Si, grazie, io raccol. Kiitoksia. Olen merkinnyt ylös nämä eri kompetit. Ja voin todeta, että tietyt huolenaiheet, joita täällä puheenvuorossa tuli esille muutamien ryhmien osalta, uskon, että meidän pitää pitää mielessämme se, että me aloite, eli aloite, joka me teetään tässä, siinä on peruspilareina tiettyjä sellaisia arvokysymyksiä, jotka tulevat kollegojen taholta esille. Ja haluaisin ottaa nämä esille. Eli jollain tavalla meidän pitää myöskin löytää käytännön välineitä, joilla voidaan antaa sitten tämän avulla mä sanon, tehokas lausunto tähän. Yksi näistä on se, että meidän pitäisi suojella ja arvostaa paremmin kaikkia kulttuuriperintöä, joka liittyy talouteen unionissa, ja vahvistaa meidän pk-yritystemme toimintakykyä. Kaikki se, mikä tuo tietenkin lisäarvoa ja taloista etoa, niin se auttaa myös siinä, että näin parannetaan myöskin tietojen, taitojen käyttöä EU-ssa ja myös sitä työtä ja työpaikkoja ja laatutyöpaikkoja luodaan tällä tavoin. Kaikki nämä elementit yhdessä, uskon, että ne ovat se paras tapa, jolla tavoin me voimme välttää sitä, että me täällä puhumme liian eh, väärällä tavalla tavallaan meidän tavoitteemme suhteen. Eli ne huolenaito täällä muutamat edustajat esittävät. Kyllä jos pidämme kiinni näistä tavoitteista, niin uskon, että toisaalta onnistumme sitten tunnistamaan tällä lausunnolla myös kaikki ne mahdollisuudet, joita voidaan kehittää. Jolla tavoin voimme olla sitten tehokkaampia, kun olemme yhteydessä muihin kolmansiin maihin. Ja uskon, että meidän kunnianhimonne pitäisi olla se, että luodaan johdonmukainen lainsäädäntöä, joka ei ole päällekkäistä sen lainsäädännön kanssa, joka tällä hetkellä meillä on jo voimassa. Tällä tavoin annamme hyvän palvelun ja ottaen huomioon sen tavoitteen, joka meillä on. Emmekä lyö liian raskasta sääntelyä. Hyvä, tässä pitääkin olla varovainen. Tarkistus ja jättö päivämäärä on 11.5. kello 17 mennessä. Ja uskon, että kesäkuussa tulemme äänestämään lausunnosta. Näin päätämme tämän julkisen osion kokouksestamme. Ja kahden minuutin päästä jatketaan sitten koordinaattorien kokouksella.